äänestys on huomenna. Siirrymme seuraavaan aiheeseen esityslistallamme, joka on yhteiskeskustelu, joka koskee vuoden 2013 vastuuvapautta. Tämä sisältää 52 mietintöä. Minä haluaisin toivottaa terveeksi, toivottaa herra Silva Caldeiran tervetulleeksi, joka on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti. I won't read the names of... En lue kaikkien mietintöjen otsikoita, niitä on 52, mutta te varmaan tunnette ne erittäin hyvin. Aloitamme keskustelun antamalla puheenvuoron yhdelle esittelijöistä, Rova Gresslelle, neljä minuuttia. Frau Präsidentin. Rouva puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, arvoisa tilitarkastustuomioistuimen presidentti, arvoisa komission jäsen. Olemme iloisia siitä, että pääsitte tänne paikalle. Kun puhumme komission vastuuvapaudesta, niin toivoisin, että vuodelta 2013 vastuuvapaus myönnetään. Minulla on puhdas omatunto tähän liittyen. Tässä omassa päätöslausumaluonnoksessani ja koko muun tekstissä todetaan, että hallintojärjestelmissä kansallisella tasolla on olemassa tietynlaisia ongelmia. Niitä on ollut jo vuosien ajan. Viittaan näihin ongelmiin ja esitän ratkaisumalleja. Toivoisin kaikkia ryhmiä ja kollegoja eilisessä, äh, huomisessa äh, äänestyksessä olla vesittämättä näitä tekstejä, erityisesti äh, ääriryhmiä. Ei pitäisi teidän ei pitäisi vedota siihen, että tässä ikään kuin kansalaisten asema heikennettäisiin. Komissio on ryhtynyt tarkastelemaan jäsenvaltioiden tarjoamia lukuja hyvinkin seikkaperäisesti. Agraarispääosasto on edelläkävijä, mutta muiden pitää toimia samalla tavalla. Meidän ei pitäisi katsoa näitä mm, ikään kuin sormien välistä. Tärkeintä olisi nyt varmista komission puolella, että agrimaatalopääosasto ja muut tarjoavat riittävän luotettavia lukuja. Regin pitää tehdä hyvää valmistatyötä niin kuin tilintarkastustuomioistuin on vaatinut. Jos päätöslausuma hyväksytään, niin silloin komissiolla on vahva asema jäsenvaltioiden suuntaan, koska silloin se voi osoittaa, että silloin on olemassa tietoa ja niihin vedoten se voi vaatia tarkastuksia. Olen jälleen kerran pettynyt SD-ryhmän toimintaan ja on erittäin hyvä, että enemmistö on hylännyt nämä esitetyt tarkistukset ja toivoisin, että täysistunnossa tehdään samalla tavalla, sillä nämä tarkistukset vesittäisivät tekstin ja se tarkoittaisi sitä, että komission ja parlamentin asema heikkenisi yhteinen hallinto on kaiken A ja O, mutta oikeastaan täällä on keskusteltu kahdesta asiasta, eli ulkoisesta tuesta on tietenkin kauhea mm, joutua maksamaan tällä tavalla rahaa, vaikka kun tiedämme, että ne menevät väärin käsiin. Sanen todeta, että syyrialaisten lasten syntyvyyslukuja olisi puolitettava ja nyt on käynnissä kampanja ja ehdottaisinkin, että kompromissitekstissä pidetään kiinni nykyisessä muodossa ja Ekko ilmoittaisi meille valiokuntatasolla, miten tilanne kehittyy. Minä toimin neutraalisti, en tässä puolla yhtään mitään, mutta minun mielestäni on tärkeää seurata tilanteen kehittymistä juuri pakolaisten ja heidän kohtaloiden osalta, he, mitä heille tapahtuu äh, viidakos, äh, aavikolla. Eli tässä ei pidä lähteä, lähteä kaunistelemaan yhtään mitään. Kollegi ei ole tehnyt vielä lopullisia päätöksiä, vaikka työjärjestyksessä näin vaaditaan. Parlamentissa on kuitenkin syntynyt aika lailla sekavaa viestintää ja meidän täytyy varmistaa, ettei IMG liittyvä intressiristiriita ristiriita tapaus ei riistetysi käsistä. Nyt keskustelemme ensimmäistä kertaa uuden parlamentin aikana vastuuvapaudesta ja haluaisinkin kiittää ensisijaisesti tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä ja varapresidenttiä sekä komission yksiköiden edustajia, jotka keskusteluiden aikana ovat tehneet hartiavoimen työtä ja pyrkineet vastaamaan parlamentin esittämiin kysymyksiin. Ja lisäksi haluaisin kiittää Kontin sihteeristöä heidän esittämästään työstä ja kiitos kuuluu myöskin varjoesittelijöille ja neuvon antajille. Oikein paljon kiitoksia. Thank you, Madam Next. Kiitos, Rova Gressle. Seuraava puhuja on esittelijä Rova Lavajova. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Kiitos, puhemies. Rova varapuheenjohtaja, herra tilastusmistuen presidentti, hyvät kollegat. Ennen kuin me hyväksymme lopullisesti Euroopan kehitysrahaston tilit, meidän täytyisi miettiä tätä rahastoa, mitä me odotamme siltä. Kehitysrahaston merkitys on noussut erityisesti esille. Ajattelen tapahtumia Italian lähistöllä ja Lampedusassa ja ja tätä Lampedusan tapahtumaahan seurasivat sitten hyvin kivat keskustelut pakolaisen kysymyksistä ja maahanmuuttajista, mutta näitä on aina korostettu aivan riittävästi näitä kysymyksiä. On totta, että me odotamme, että kesäaston varojen kautta pyritään käyttämään siihen, että vähennetään köyhyyttä maista, maissa, joita on tyypillistä epätavakaa taloudellinen kehitys, jossa ei ole toimivia instituutioita, jossa on poliittinen ja sosiaalinen kriisi kehitysrahasto ei ole pystynyt ratkaisemaan näitä kokonaisuudessaan, mutta se voi ainakin estää kenties joitakin ei-toivottuja ilmiöitä, esimerkiksi auttamalla paikallista henkilöstöä, eh, paikallista väestöä eh, antamalla se tukea paikan päällä, niin että se ei eh, halua siirtyä Eurooppaan. No ainakin kolme syytä, miksi vastuuvapausmenettely on tärkeä. Ensinnäkin meidän pitää arvioida sitä, miten rahasto on toiminut tähän asti. On läksyjä opettavana siitä, mitä on tapahtunut, myöskin katsottava, mikä on toiminut hyvin. Pitää myöskin ottaa huomioon muutokset, jotka tapahtuvat niissä tarpeissa, joita on kehittyvällä suhteessaan Euroopan unioniin. Sitten pitää myöskin katsoa, mitä tuleva työ voi olla, jota kehitysrahasto harjoittaa paikan päällä. Totta kai suositusten täytyy perustua tehokkuuden ja avoimuuden periaatteille. Meillä on ollut kaikenlaisia kokemuksia tästä tukijärjestelmästä. Nyt on päästävä eroon joistakin stereotyypeistä, joita esimerkiksi mitä tulee riskiin joka näissä vastaanottavissa maissa. Pidämme riskiä itsestään selvänä ja se on johtanut melko suureeseen korkean virhetasoon ilman sivuvaikutuksia. Kalenterismia tämän oli pystyneet väärittämään, mitä puutteet ovat ja huolimatta yleistä tuesta jossakin tapauksessa tilanne ei välttämättä ollut optimaalinen. Tästä syystä Minusta tarvitaan lisää uusia askelia. Ensinnäkin pitää arvioida yhteisesti määritetyt se prioriteetit, pitää keskittyä avainalueisiin uusien hankkeiden toimeenpanossa, jossa tuettaisiin yrittäjyyttä, infrastruktuurin kehittämistä ja kiireellisiä yhteiskunnallisia haasteita. Meidän pitää pienentää virhetaso. Meidän pitää kiinnittää huomiota enemmän sisällöllisiin prioriteetteihin ja tukea rahoituksia, välineitä ja projektien hallintaa, jotka vastaavat tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän täytyy katsoa erilaisia olosuhteita, joita on eri Euroopan maissa. Emme voi pelkästään luottaa paikallisiin välittäviin tahoihin, eikä pelkästään siihen, että viemme paikalle eurooppalaisia käytänteitä. Meidän täytyy pyrkiä tässä poliisia katsoa, miten voimme poliisia muuten auttaa, koska me olemme myöskin velvollisia seuraamaan, miten tehokkaita ovat erilaiset rahoitukselliset välineet. Kokemukset täytyy nähdä myöskin investointina, ei minään pelkästään pelkänä vauraan eurooppalaisen sedän lahjana. Meidän pitää katsoa, että saamme aikaan strategisia tavoitteita, jotka vaikuttavat menettelyyn. Nämä strategiat niin täytyy vastata todellisia tarpeita. Tätä kautta voidaan vahvistaa tehokkuutta ja avoimuutta, ja me kehotamme sitä, että saadaan tehokas hallintojärjestelmä, joka myöskin valvoo järjestelmää ja hallinnoi sitä. Euroopan kehitysrahaston tulisi olla myöskin sellainen, että sillä on sellainen budjetti, jonka kautta se voi toimia asianmukaisesti ja nopeasti ja niin auttaa siellä, missä apua todella tarvitaan. Haluaisin myös ilmaista kiitokseni erinomaisesta myöskin kollegoille ja Ekolle ja komissiolle. Next Seuraava puhuja on esittelijä herra Parnion. Neljä minuuttia. President puhemies, tilintarkastustuomioistuimen presidentti, arvoisa Vaha, neuvoston varapuheenjohtaja, Euroopan parlamentin varahoitovuosi 2013 eh, on ajaltaan asia, jonka on saatava vastaamaan veronmaksajien tarpeita. Ja siksi haluankin tässä hengessä erityisesti tervehtiä kaikkia asiaan osallistuneita Euroopan äh, kansalaisille on annettava osoitus siitä, että me pystymme parantamaan tehokkuutta kaikilla tasoilla Euroopan parlamentin päivittäisessä työssä. Euroopan parlamentin on ponnisteltava äh, erityisesti tehokkuuden ja laadukkuuden lisäämiseksi äh, varainhoidossa. Sitä on vielä mahdollista parantaa ja siksi omassa mietinnössäni perään kuulutankin lisäponnistuksia ensinnäkin valvonnan suhteen, kun puhutaan äh, paikalta palkattujen avustajien rekrytointia. Nimittäin tässä on siirrytty luvusta 049 vuodelta 2013. Äh, myöskin vierailijoiden äh, määrä ja siihen käytetyt varat ovat nousseet suhteessa vuoteen 2013. Niin ikään haluaisin myöskin Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen henkilöä, henkilökuntapolitiikkaan kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Toivoisin, että laadussa mentäisi myöskin pidemmälle, erityisesti kun täytetään Euroopan parlamentin hallinnon vastuupaikkoja, nimittäin naisia on todella äh, vähän, äh, aivan murto-osa suhteessa äh, miehiin keskeisissä paikoissa. Euroopan parlamentin rooli suhteessa Euroopan komissio myöskin seikka, jota on tarkasteltavaa niin, että tasapaino vallitsee. Myöskin Euroopan äh, äh, parlamentin akkreditoitujen avustajien statuksen äh, tarkastelu on yksi seikoista, jota voitaisiin parantaa. Tässä hengessä haluaisinkin tervehtiä sitä, että väliaikaistoimia on otettu käyttöön, eikä enää ole rekrytoitu esimerkiksi perheenjäseniä tai tai puolisoita. Myöskin matkakuluja on alennettu jopa 7 prosentilta, prosentilla vuoteen 2013 suhteessa. 25 miljoonaa on pystytty myöskin leikkaamaan kuluja tulkkaus- ja käännöspalveluissa. Ja sama koskee myöskin Äh, Euroopan äh, parlamentin äh, televisiointikuluja, nimittäin viidestä 22 miljoonasta on saatu leikatuksi hyvinkin paljon. Myöskin akkreditointien avustajien palkkakuluja on pystytty vähentämään. Samoin myöskin paperittomien, paperittoman politiikkaan siirtyminen on edistynyt mukavasti. Haluan tukea esimerkiksi niitä tarkistuksia, joissa perätään lisää avoimuutta hallintokuluihin. EPP ja sosiaalidemokraatit ainakin ja muutkin ryhmät ovat tukeneet ALDE muun muassa tätä tarkistusta. Ja vielä iloitsen siitä, että huomenna palataan entistä tiukempaan käytäntöön eturistiriitakysymyksissä. Arvon kollegat, tässä se, mitä halusin tästä, tässä mietinnössäni todeta. Kiitos, että voisi saada Czarnecki, kuusi minuuttia. Panie przewodniczący parlamentu, pani wiceprzewodnicząca komisji europejskiej puhemies komission jäsen tilintarkastustuomioistuimen e, presidentti minulla on kuusi minuuttia tässä tulee pisin puheenvuoro jonka koskaan olen käyttänyt mutta onkin paljon sanottavaa koska me arvioimme sitä miten tärkeimmät ja virastot ovat valvoneet rahoitustaan. Tämä on mielenkiintoisimpia asioita Euroopan veromaksajien kannalta. Neuvoston mukaan ja neuvoston jälkeen meidän tehdään johtopäätös siitä, että neuvosto ei ole valmis harjoittamaan yhteistyötä parlamentin kanssa tällä alueella. Ja minusta sen täytyisi osallistua vuotuiseen vastuumenettelyyn samalla tavalla kuin muidenkin äh, äh, toimielinten, kaikkea pitää kuulla samalla tavalla, ei niin kuin ovelin eläinten vallankumouksessa, joissa jotkut eläimet ovat tasa-arvoisia ja toiset ovat vielä tasa-arvoisempia. Jos me nyt sitten muuttaisimme tämän niin, että se koskisi Euroopan toimielimiä, niin mikä olisi silloin tämä tasa-arvoisempi alin, elin, tasa-arvoisempi eläin, se näyttäisi olevan sitten neuvosto, mutta eihän näin voi olla. Aiemmin meillä oli Eurooppa-neuvoston belgialainen puheenjohtaja, nyt hän on puolalainen, mutta mitään muutoksia ei ole tähän mennessä tapahtunut. Saksalainen pääsihteeri on lähtemässä ja nyt on sitten tanskalainen tullut hänen tilalleen. Katsotaanpa, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta hyvältä ei näytä. Me emme ole saaneet vastauksia kysymyksiimme, ei mitään muutoksia tässäkään. Myöskään emme ole saaneet erinäisiä asiakirjoja esimerkiksi neuvoston rakennuksia koskevia asiakirjoja. Ja näiltä osin menettelyt ovat aivan liian pitkiä. Me tarvitsemme enemmän synergiaa. Me tarvitsemme todellista maantieteellistä tasapainoa, koska uudet jäsenvaltiot, jotka liittyvät vuoden 2004 jälkeen Euroopan unioniin, ovat toisen luokan jäsenvaltioita. siis eh, myöskin Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Siellä uudet jäsenvaltiot ja Puola, eh, niitä kohdellaan eh, alempiarvoisena, mikä ei sovi. Meillä on vähemmän edustajia ja meillä on vähemmän edustajia kuin muilla jäsenvaltioilla. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, se hyväksyy valvontaa ja antaa suurempaa joustavuutta. Ja erityiskertomus siihen valmistelu kuuluu myös sille, mitä tulee ulkosuuden hallintoon. Meillä on hyvin suuri korkean tason kantoja, asem, joita pitäisi tarkastella – päätöksentekomenettelyä pitäisi myös yksinkertaistaa. Ei ole selvää, mitä vastuuta on erityisedustajilla. Me myös tarvitsemme jälleen kerran maantieteellistä tasapainoa, siis avoimia ovia uusille jäsenvaltioille silloin, kun kysymys on nimityksestä virkoihin. Sitten itse virko, mitä tulee itse virastoihin, innovaatio- ja teknologia instituutti sillä on samalla ongelmia kuin viimekin viikoina ja, ja ennenkin, ei näy tässä mitään muutoksia. Tiedostavan tuomioistuin on arvioinut, että laatu, joka koskee sertifikaattia, ei ole riittävä. Sitten huolimatta innovaatio- ja teknologiainstituutti on ei ole riittävästi ollut tekemistä asianmukaisten yritysten kanssa. Tällainen ennakkovalvonta äh, ei ole tehokasta ja riittävää. EITen osalta on todettava siis, että täytyy, on täytynyt peruuttaa joitakin sopimuksia ja on täytynyt suhteen tiettyjä korvauksia. Sitten seuraava, se yhteiset yritykset, miksi Excel yleisesti ottaen, ja Jenjak. które, można powiedzieć, urodziły Tämä on yhteinen yritys, joka liittyy Excelin, koska nämä kaksi yhdistyivät viime vuonna. Ongelma liittyy sisäisen valvontaan, tilintarastukseen ja budjetin toimeenpanoon. Mitä tulee sitten lääkevirastoon, toinen vuosi jälleen jolloin on virhetasolla, joka on yli 2 prosenttia. Minä toivon, että tämä vastuuvapaus tulee olemaan merkki meidän veronmaksajillemme. Se jää kuvintu pentru patru minuuttia. Seuraavaksi neljä minuuttia, herra Vistisen. Tak for det, og tak til vi alle sammen... Kiitos. Kiitos äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, presidentti, äh, komissio, neuvosto. Olen äärimmäisen tyytyväinen saadessani käsitellä näitä vastuuvapautta käsitteleviä mietintöjä. Haluan esittää kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja muille mukana olleille. Uskoakseni meillä on ollut mahdollisuus tarkastella objektiivisesti Euroopan komission äh, tilannetta ja ylipäätään äh, voimme olla aika tyytyväisiä esittelijän äh, näkemykseen budjettivaliokunnassa. Näistähän kysymyksistä äänestetään huomenna. Nyt jos puhutaan Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta ja, ja sen hoidosta on esitetty mielestäni hyvinkin rakentavia parannusehdotuksia. On totta, että virheitä on tapahtunut ja ne on nyt oikaistava. Ja nämä asiat on hyvä pitää mielessä huomenna, kun äänestämme asiasta. Jotkut seikat edellyttävät lisäkorostusta ja painotusta ja tarkistusten myötä ne onkin otettu tarkastelun kohteeksi. Myöskin oma ryhmäni on esittänyt näitä seikkoja. Nyt jos puhutaan omista mietinnöistä, niin joita on kaksi. Niiden osalta haluan osoittaa kiitokset yhteistyökumppaneille kaikille, jotka olivat mukana yhteistyössä. Mitä erityisiä huomioita itse asiassa näiden mietintöjen suhteen ei olekaan esitettävä vastuuvapaus voidaan myöntää. Paitsi ITERin osalta olisin toivonut kuitenkin jonkun verran lisäneuvotteluja nimenomaan sen suhteen, miten koko prosessi eteni. CDR ja ALDE olivat tässä mukana ja niin ikään toivoisin, että myöskin EPP Eh, huomenna eh, olisi mukana tukemassa eh, mietintöjäni. Euroopan parlamentissa me arvioimme asioita hyvinkin poliittisesti, niin kuin tiedätte, erityisesti ITERin osalta. Joskus tämä johtaa epäjohdonmukaisuuksiin. Euroopan parlamentti arvioi tiettyjä seikkoja, joista ei nyt yleisesti poliittisesti pidetä kun taas toiset seikat mahdollisesti ovat lähempänä Euroopan parlamentin jäsenten sydäntä. Tämä johtaa siis epäjohdonmukaisuuteen, jota, jota ei kuitenkaan voida aina hyväksyä. Euroopan äh, kansalaisten äh, odotuksi on vastattava, eikä välttämättä ole syytä antaa liikaa poliittista painoarvoa, kun puhutaan esimerkiksi budjettikysymyksistä – ja, ja tämä ei saa olla liikaa mukana vaikuttamassa vastuuvapausmenettelyyn. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja on varmaan toiminut hyvinkin järkiperäisesti. Uskon, että mietinnöt hyväksytään huomenna. Mutta sen verran kuitenkin toteaisin, että valitettavasti ehdotukset kahden prosentin luvuista eivät ehkä ole riittävättä. No, joka tapauksessa äh, toivomme, äh, että saamme tuen taakse huomenna, koska äh, lopputulos on kuitenkin riittävä. Kiitokset kaikille yhteistyöstä. Ja nyt herra Reirs neuvostosta käyttää puheenvuoron. Riksdagen komisijas viceprezident Georgios Kunze. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä tilintarkastustuomioistuimen presidentti, hyvät naiset ja herrat, minä sain esitellä kontvaliokunnalle suositukset koskien vuoden 2013 budjettia. 23. maaliskuuta kun valiokunta päätti antaa myöntää vastuuvapauden komissiolle. Äänestys toimitetaan huomenna ja minä uskon, että valiokunta ö, henki huomioidaan. Ja on hienoa, että tässä tärkeässä asiassa täällä ollaan vetämässä köyttä samasta päästä. Euroopan parlamentti omassa päätöslauselman luonnoksessaan esittää tiettyjä varaumia Euroopan unionin rahoituksellisiin toimintaan. Myöskin neuvoston suosituksessa viitataan erinäisiin puutteisiin. Neuvosto on huolissaan virheasteeseen monien maksujen osalta on oltu jopa 4,7 prosentissa vuonna 2013 toista. Eli nyt on ylitetty tämä kahden prosentin rajan arva. Neuvosto on pettynyt siihen, että valvontajärjestelmä vakaut, takaa vain nostaan osittain näiden maksujen oikeellisuuden. Jäsenvaltioilla oli kyllä riittävästi tietoa käytettävissään virheiden korjaamiseksi. Neuvosto huomioi kuitenkin, että virheaste ei ole osoitus siitä, että EU-varoja olisi tuhlattu tai olisi tapahtunut petostoimintaa. Komission ja jäsenvaltioiden toimet ovat riittävät suositusten täytäntöön panemiseksi, niin kuin on toivottu. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että näin on toimittu maksujen lisääntyessä. Kun varat ovat vähissä, niin on selvää, että budjetin kurja tehokas varojen käyttö olisi toiminnan keskiössä. Talouden hallinta on keskeisellä sijalla, ei ainoastaan julkisesta näkökulmasta katsottuna, eli meillä on vastuu hallinnoida varoja varainhoitoasetuksen määräysten mukaiseksi kaikki toimijat, jotka hallinnoivat unionin varoja sekä jäsenvaltiot, joutuvat kantamaan oman vastuunsa. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja neuvostoa jatkossa parantamaan valvonta- ja hallintojärjestelmää varmistaen, että tässä vaaditaan riittävää tasapainoa, jotta unionin taloudellisia intressejä voidaan vaalia, niin on tärkeää ryhtyä vastatoimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti. Ja lopuksi saanen vielä kiinnittää huomion varojen hallintakysymykseen. Tässä suhteessa neuvosto on sitä mieltä, että nyt tarvitaan selkeää ja kattavaa viestintää koskien tarvittavia maksuja. Toivottavasti komissio voi antaa selkeän näkemyksen siitä, että mitä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä maksuina tarvitaisiin. Uusi MFF-kausi on alkanut ja olen tyytyväinen, että keskusteluissa uudesta ohjelmointikaudessa komissio, neuvosto ja parlamentti ovat kiinnittäneet huomionsa erityisesti siihen, että oikeudellinen perusta pohjautuu todellisille tuloksille. Näin kaikilla on yhtälaiset mahdollisuudet toimia tehokkaammin ja laadukkaammin unionin varoja hallinnoitaessa. Toki neuvosto on tietoinen siitä, että uusien välineiden vaikutus ei näy heti, mutta suosituksessa me vetoamme komission suuntaan, että se ilmoittaisi meille mahdollisimman nopeasti erinäisistä tuloksista, jotta nämä tiedot voitaisiin ottaa käyttöön ja hyödyntää silloin, kun keskustelemme uudesta monivuotisesta budjetista. Neuvosto on valmis rakentavassa hengessä osallistumaan kaikkiin keskusteluihin. Tarkoituksena parantaa myöskin jatkossa EUn budjetin täytäntöönpanoa. Arvoisat kollegat, hyvät jäsenet, oikein paljon kiitoksia. Și o rog acum pe doamna comisar Georgieva. Ja nyt Haluaisin pitää olla Georgievaa, komission varapuheenjohtajaa, käytämään puheenvuoron. Uh, Esittelijät, puhemies, ministeri Reis, presidentti Caldeira, arvoisat parlamentin jäsenet. Me olemme täällä keskeisessä tilin ilmoitusvelvollisuusmenettelyssä, nimittäin vastuuvapausmenettelyssä. Tämä käynnistyi marraskuussa tinnastusomistumien kertomuksella ja se on nyt edennyt erinäisten keskustelujen kautta komission. Ja komission taholta minä haluaisin sanoa selvästi, että me otamme vastuuvapauden erittäin vakavasti. Me otamme sen vakavasti silloin, kun me luomme valvontajärjestelmiämme. Me otamme sen vakavasti, kun me ilmoitamme tälle talolle kysymyksistä, jotka on osoitettu meille noutamisen vakaasti poliittisella tasolla muiden komissiisten kanssa, jotka ovat ajatusten vaihdossa tilintarkastuksen valvontavaliokunnan kanssa, samoin kuin myöskin teknisellä tasolla. Me katsomme, että neuvoston äänestys ja tilintarkastustoimien äänestys, jossa myönnettiin vastuuvapaus komissiolle oli rohkaisevaa meille, rohkaisevaa henkilöstöllemme ja haluan kiittää tästä. Ja minä toivon, että huomenna nämä suositukset vahvistetaan äänestyksessä. Komission kannalta budjetin toimenpano perustuu moneen eh, kokonaisuuteen, järjest, valvontajärjestelmään, eh, hankkeiden valmistamiseen, kilpailuttamiseen, sopimuksen allekirjoittamiseen, eh, maksuvaatimusten tarkistamiseen ja tuhansien maksujen hallinnoimiseen. Tämä on monivuotinen hanke, eikä tämä suinkaan tule päättämään huomenna, vaikka vuoden 2013 tilit toivoakseni saadaankin äh, lopulta päätökseen. Rova Kreslen äh, mietintö ja tilastoimistojen kertomus antavat meille hyvin vivahteikkaan kuvat. Niissä on myönteisiä elementtejä. Euroopan unionin äh, tilit hyväksytään seitsemännen kerran ja Tuomisto teki myöskin sen ilmaisun, että kaikki menot hallintojen osalta ovat sellaisia, että niissä ei ole aineellisia virheitä. Edellisten vuosien suuntaus, jossa virhetaso on kasvanut, on nyt pysähtynyt 2013 4,7 prosenttia verrattuna vuote, vuoden 2012 4,8 prosenttia, mutta emme suinkaan nyt katso, että tämä on se asia, me erityisesti kiinnitämme huomiota. Meidän täytyy todellakin katsoa sitä, missä pitää tehdä enemmän ja paremmin ja meidän täytyy tehdä enemmän ja paremmin siinä, miten äh, noudatetaan sääntöjä yhteisen hallinnoinnin alueella, siis maatalous ja kohesio, olemme kuulleet tästä esittelijöiltä jo, ja valvonnettaessa toimia, joita kansalliset viranomaiset tekevät, jotta voidaan havaita virheet ajoissa, jotta niihin voidaan puuttua ajoissa, että ei tulla siihen pisteeseen, jossa joudutaan keskeyttämään maksut. Me komissiossa ennen kaikkea otamme tavoitteeksemme suojella budjettia petokselta. Me olemme keskustelleet tänään Rova Makovein mietinnössä, joka koskee Euroopan syyttäjävirastoa. Ja tämä on osa järjestelmää, jonka haluamme luoda, joka auttaa pysäyttämään petoksen joka saa aikaan pelotteen sille, että yritetään tehdä petoksia kohdistaa budjettiin, mutta on myöskin teht- paljon parannuksia tehtävä siihen, miten me suojelemme veronmaksajien rahoja. Ja haluan var- vakuuttaa teidät siitä, että Junckerin komissiossa olemme keskittymässä neljään kriittiseen kysymykseen. Ensinnäkin yksinkertaistamme sääntöjä, teemme niistä ymmärrettävämmät, helpommat soveltaa, helpommat valvoa ja niin, että tulee vähemmän virheitä. Tämä on selkeä viesti tilastumistumilta, koska selkeät säädöt merkitsevät myöskin vähemmän virheitä. Ja me tänä vuonna pyrimme jatkamaan työtä, jota on jo, joka on käynnistynyt. Minä tulen esittämään päivitetyn tällaisen tulostalon, joka koskee yksinkertaistettua hallintoa, jotta nähdään, mitä on saavutettu ja mitä vielä on tehtävä. Yksinkertaistaminen on tärkeää toisen tavoitteen kannalta, se, että parannetaan kustannustehokkuutta hallinnossa me käytämme 27 prosenttia kaikista kustannuksista valvontaan. Siis kokonaiskustannuksista näin tämä osa menee valvontaan. Me haluamme tietysti tehokasta valvontaa ja me haluamme katsoa, mikä on paras tapa käyttää veromaksajien rahaa. Tätä varten on kolmas elementti se, että nyt edelleenkin lisätään tiedon luotettavuutta, ennen kaikkea sen tiedon, jota me keräämme jäsenvaltioista, sen varmistamiseksi, että me todellakin sovellamme tärkeintä tilintarkastustumien eh, suositusta, joka on yksi tilintarkastus. Ei lukuisia tilintarkastuksia, kun voi olla yksi. Tätä varten täytyy olla uskottava, luotettava tieto. Kansalliset eh, tiedotukset ovat hyvin tärkeitä. Toivottavasti niitä tullaan saamaan lisää. Ja lopuksi tärkeää on ottaa huomioon meidän ohjelmiemme monivuotinen luonne ja parantaa myöskin tällaista eh, korjaavaa mahdollisuutta. Me olemme todellakin viimeisten viiden vuoden aikana katsoneet, miten paljon rahoituksia ja korjauksia on tekemään. Keskimäärin se oli 2,2 prosenttia maksoista. Ja me haluaisimme, haluamme sanoa, että vuonna 2013 meillä on 265, 265 tällaista uutta tapausta, jonka kokonaan suuruus on noin 5 miljardia euroa. Ja me nyt uudella rahoituskaudella olimme luonnollisesti, niin olen kuullut tämän jo ministerinkin toteavan, täällä on muutkin ovat sanoneet sen, että meidän täytyy keskittyä sääntöjen noudattamiseen, mutta yhtä lailla myös siihen, mitä me saamme veromaksajien rahalla, joten suorittaminen, suoritusreservin käyttäminen, se miten äh, budjettia voidaan käyttää vipuvaikutukseen, miten katsotaan makrotaloudellisia ehdollisuutta, ehdollisuutta, ne ovat kaikki rakennuspalikoita siinä, miten me teemme budjetin, joka antaa mahdollisimman suurta arvoa kansalaisten rahalle. Meidän täytyy keskittyä tuloksiin työohjelmassamme ja odotan mielenkiinnolla toimielin välistä työryhmää, joka koskee suorituspohjaista budjettia, joka tulee menemään tähän samaan suuntaan. Ja sitten olen yrittänyt aikani kiinni, pyydän anteeksi, mutta haluan lopettaa vilpittömällä sitoumuksella harjoittaa yhteistyötä toimijoiden kanssa niin parlamentin, neuvoston kuin tietustumistumien kanssa, jotta kansalaisten, josta kansalaisten ylpeys saadaan aikaan sille työlle, mitä me teemme. Komissar. Komission jäsen, kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa tilintarkastusmen presidentti Silva Caldeira. Members, minister... Herra puhemies, arvoisa ministeri, hyvä komission jäsen, haluaisin kiittää parlamenttia tästä mahdollisuudesta lausua muutaman sen tässä yhteydessä, kun on alkamassa tärkeä keskustelu vastuuvapauden osalta koskien vuotta 2013. Haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä heidän kertomuksistaan ja erityisesti talousarvion valvontavaliokunnan kertomuksesta tilintarkastustuomioistuin kokonaisuudessaan on tyytyväinen siihen, että näin tarkkaan on seurattu ja hyödynnetty tilintarkastustuomioistuimen tekemää työtä. Tämä on nyt viimeinen vuosi, siis vuosi 2013 on viimeinen jakso, jakson vuosi ja tilanne on oikeastaan ollut samanlainen aikaisemminkin. Jos katsotaan unionin tiliä, tilejä vuodelta 2013 ovat, kuten varapuheenjohtaja Georgieva sanoi, luotettavat, mutta liian monet maksut, vaikkakin oikein kirjattuna, niin niitä ei olisi pitänyt suorittaa, koska ne eivät olleet kaikkien kriteereiden mukaisia. Tällä saralla meidän täytyy parantaa toimintaamme. Parantamisen vara on olemassa juuri tässä tilivelvollisuuskysymyksessä. Eli heti ensi vaiheessa pitää pyrkiä varmistamaan, että järjestelmät ovat mahdollisimman kustannustehokkaita. Eli parantamisen varaa on olemassa tasolla tämän ensivaiheen tarkastuksen osalta. Tietoa on toki tarjolla ja niiden avulla voidaan varmistaa, että maksut ovat vaatimusten mukaisia. Komissio omalta osaltaan voi parantaa Euroopan unionin tasolla äh, raportointijärjestelmää korjausten ja takaisinperintöjen osalta. Nämä ovat kaksi asiaa, joiden osalta mielestämme me voisimme toimia vielä paremmin. Mutta kuten jo täällä on aikaisemminkin todettu, niin nyt tärkeintä on parantaa tietoa saavutetuista tuloksista. Euroopan unionin taloushallintojärjestelmään liittyen tämä on keskeisin ongelma. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia tuloksia saadaan aikaisiksi Euroopan unionin varoja käyttäen. Se on se keskeisin ja oikeastaan ainoa viesti, jonka haluan korostetusti ottaa tässä esille. Tällä on keskeinen merkitys, kun uusi MFF-kausi on alkamassa. Uusia järjestelmiä on otettu käyttöön vuosille 2014-2020. Ja nyt meille tarjoutuu uudemman kerran mahdollisuus korjata tilanteet ja toimia oikein heti alusta alkaen ja vahvistaa järjestelmää. Ja minä uskon, että tässä yhteydessä meidän tulee katsoa olemassa olevia komission suunnitelmia ja pyrkiä va- vahvistamaan Euroopan unionin taloushallintoon liittyvää järjestelmää. Järjestelmän pitäisi meidän mielestämme perustua todelliseen sitoutumiseen kaikilla tasolla, sitoutumiseen siihen, että tuloksia saavutetaan. Mutta se edellyttää, että meillä on olemassa selkeät tavoitteet ja virikkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja lopuksi vielä, herra puhemies, me tiedämme, että Euroopan parlamentti on huomioinut kaikki meidän varoituksemme ja suosituksemme monelta osin, muun muassa avoimuuden ja tilivelvollisuuden suhteen silloin, kun puhutaan rahoituksellisista välineistä – joiden tarkoituksena on investointien rahoittaminen. Tämä on yksi asia, joka on luettavissa myöskin meidän kannanotossamme Junckerin suunnitelman osalta. Me emme voi lähteä vähättelemään näitä kysymyksiä. Meidän pitää kaikessa toiminnassamme keskittyä tähän ja minä toivomme, että voimme jatkossakin tehdä parlamentin kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaaksemme, että Euroopan unionin varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi siten, että siitä hyötyvät Euroopan unionin kansalaiset. Kiitoksia. Caldeira. Kiitos, herra Silva Caldeira. Nyt annan puheenvuoron kollegoille, jotka puhuvat valiokuntiensa puolesta. Useimmat heistä saavat puheaikaa yhden minuutin. Toivon, että noudatte puheaikaa. Aloitamme Rova Jäätemäellä

Norbert, pentru un minut. Din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Ja, nyt herra Noisa. Herra varapuheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja, minä puhun nyt täällä kehityspolitiikassa vastaan henkilön kysymyksessä, jossa on kysymys humanitaarisesta avusta. Tämä koskee äh, pakolaisleiriä Algeriassa ja minä pelkään pahoin, että jos noudatetaan äh, suosituksia, joita on tuki, jota annetaan tuolle tulee vähenemään huomattavasti. Budjettivalvontavaliokunta vetoaa tapauksen vuodelta 2003. Vuonna 2007 tämä tapaus ratkaistiin ja vuodesta toiseen valvotaan, ovatko toimenpiteet, joita, joihin komissio myöskin sellaisia, että ne ovat asianmukaisia. Avunsaajien määrä Tindufissa Algeriassa on tunnettu. Tämän on vahvistanut myöskin tieteellinen palvelu. ja pelkään, että keskustelut Marokon ja Algerian välillä johtaa siihen, että humanitaarinen apu Tindufissa tulee jäämään riittämättömäksi, joten äänestäkää huomenna tarkistuksen 27 puolesta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt herra Böge kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, äh, kansainvälisen kaupan valiokunta aluksi toteaa myönteisesti, että todennäköisesti virhetaso vuonna 2013 on alentunut, vaikkakin joudumme toteamaan, että 29 prosenttia äh, ulkosuhteen ulkoisen avun äh, alueella tehdyt suoritukset ovat olleet virheellisiä joko on niin, että tuet ovat olleet sellaisia, että ne eivät ole tuoneet tukikelpoisia. Ja meistä on hyvin tärkeää, että tilastustuomioistuimen viittaukset siihen, että on mahdollisesti suosituivuuskauppasopimuksia ovat asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Mutta tästä puuttuu vielä komission tekemä kokonainen taloudellinen vaikutusarvio. Ja ajattelemme, että tämä on hyvä myöskin se suositus, joka on saatu tilastustuomioistuimen, joka liittyy ex ante menet, järjestelmien kehittämiseen. Tämä on tietysti jäsenvaltioiden omaa vastuuta. Jäsenvaltioiden itse täytyy vastata tästä paremmin. Ja meistä on myöskin välttämätöntä, että kaikki PK yritykset tuki, tutkitaan ja että löytää ratkaisuja paremmalle yhteistyölle eri toimijoiden kesken myöskin niin, että saadaan vakaa budjetti. Kiitos. Domnul Ferber Markus. Ja herra Ferber talousvaliokunnan puolesta. Good. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Talousvaliokunta on tietenkin katsonut arvopaperivalvontaa, pankkivalvontaa ja vakuutusalan valvontaa kysymyksiä. Me olemme tyytyväisiä näihin järjestelmiin, koska ne olivat todellakin tarpeen varmistettaessa se, että saamme aikaiseksi yhdenmukaisen sääntöjen noudatamisjärjestelmän eu sa eli että näin päästään eroon tällaisesta tilkkutäkkimäisestä rahoitusmarkkinajärjestelmästä. Mutta me kritisoimme sitä, että kaikki kolme valvontaa elintä toimivat direktiivien pohjalta, mutta paljon laajemmin kuin minkälainen mandaatti heille on lainsäätäjän toimesta annettu, eli kyllä viraston pitäisi toimia annettujen mandaattien mukaisesti, niin kuin ministerineuvostostakin on esitetty. Minun mielestäni tästä tämä on kaikkien intressien mukaista ja olisi erittäin hienoa, jos valiokuntamme suositukset huomioitaisiin huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia. Rova työllisyysvaliokunnasta minuutti. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää äh, siitä, että Janetski, joka on tullut esille suurimman osan kommenteista, jotka ovat koskeneet virastoa, jotka liittyvät työllisyyskysymyksiin, CDFOP, Euroopan, Euroopan koulutusrahasto. Nyt on joitakin pieniä asioita, jotka liittyvät siihen, mitä voidaan äh, huolehtia siitä, että hallinnossa ei olisi tällaisia eturistiriitoja ja sisäiset tietosuojelukset ja suositukset on otettu huomioon ja ne on täytetty, nämä suositukset tai, ja ne ovat käynnissä ne toimenpano. Mitä tulee sitten itse komission lähestymistapaan, joka liittyy hajautettuihin virastoihin ja e, minkä pitäisi saada aikaan toisenlaista suorituskulttuuria, tuloskulttuuria, kuten herra Caldeira mainitsi. Haluaisin korostaa myöskin, että tilastomuistamme kertomuksessa on osettu sitä, että virhetaso on pudonnut työllisyys- sosiaaliasioissa 3,2-3,1 prosenttiin, ja tämä on toisiksi alhaisimpia virhetasoja kaikista politiikan aloista, mutta on tärkeää kuitenkin todeta, että me odotamme, että tapahtuu edelleenkin parannuksia. Äh, Kiitos. Nyt herralla Via ympäristövaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lausunnon laatijana ympäristövaliokunnasta haluaisin lyhyesti äh, puhua vuoden 2013 vastuuvapauden antamisesta meidän kattavamme viittä äh, keskusta ja virastoa koskien. Yleisesti ottaen äh, hallinnointi, resurssien hallinnointi on meidän mielestämme so, so, toteutunut ajattelee ympäristövirastoa. Sen suhteen olemme tyytyväisiä viraston etu, etuiristiriita kysymysten hallinnointiin jo etukäteen. Sen tarkoituksena on taata riippumattomuus ja avoimuus kaikilla tasoilla sekä ulkoisessa että sisäisessä toiminnassa – Siksi olemme tyytyväisiä äh, siihen, että korjausliikkeitä on selvästikin tehty viime vuotisen tilintarkastustuomioistuimen äh, ehdotuksesta, äh, kertomuksen er-, ehdotuksesta. Herra puhemies, arvoisat kollegat, TRAN-valiokunta on erittäin tyytyväinen korkeaan täytäntöpäivän asteeseen liikenne- ja liikkuvuusalalla ja että Virheaste on useimpien ohjelmien osalta alle kahden prosentin, mutta valitettavasti tutkimuspuolella on kahden prosentin raja ylitetty ja mitä tulee julkisiin hankintoihin liittyvien määräysten noudattamiseen, se on edelleenkin suuri ongelma. Mutta avoimuuden suhteen on erittäin tärkeää, että komission pitäisi vuosittain ilmoittaa niistä liikenteeseen liittyvistä yhteisrahoitettuista hankkeista, ja kertoa myöskin yhteisrahoitusosuuksista. On tärkeää myöskin tehdä tiivistä yhteistyötä ja saada aikaiseksi synergiarahoitusten osalta, jotta päällekkäisyydeltä vältytään ja että varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Herra puhemies, valitettavasti kun katsotaan tätä vastuunvapaustekstiä, niin tämä on aika lailla arkaluonteinen asia. Täältä löytyy arvioita ja esimerkkejä. Nämä kyllä antavat vain lisää pontta euroskeptikoille, erityisesti mitä tulee itäisen ja eteläisen Euroopan maiden antamiin tietoihin. Ne voidaan tulkita siten, että Oikeastaan siellä tapahtuu vain ainoastaan virheitä. Ei ole noudatettu myöskään eh, ohjeita. On erittäin tärkeää, että toimitaan juuri päinvastaisesti, eli tasapainoinen ja objektiivinen lähestymistapa tulisi vaalittua. Kuten kollega Gressle totesi, en ole aivan täysin tyytymätön kollega Gresslen ehdotuksiin, niin silti olen valmis tukemaan tätä. Mielevä aluepolitiikan valiokunta. Kiitos puhemies. Rouva komission varapuheenjohtaja ja finanssimistomien presidentti. Minä osallistun tämän keskusteluun joka koskee vastuvapautta 2013 aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajana ja menettelyn esittelijänä. Haluan onnitella Rova Gressleä erinomaisen täsmällisestä ja keskittyneestä yksityiskohtaisesta mietinnöstä. Minun tässä todettava, että olen erittäin iloinen siitä, että jotkin ehdotukset, joita on ollut aluekehitysvaliokunnalla ovat myöskin löytäneet tiensä mietintöön. On tärkeää keskittyä siihen, että aikaan kulttuuri, joka perustuu tuloksiin ja suoritukseen, joka on tehokasta, vaikuttavaa ja niin, että kohdessiopolitiikalla on todella vaikutusta ja näemme, että tilintustumistuin ja Euroopan komissio oivat ajattelevat tämän samalla tavoin. Haluan kiittää huomionne siihen, että tämä maksujen jatkaminen voi olla myöskin ongelmallista. Kiitos. Maatalousvaliokunnasta herra Jaar, yksi minuutti. Herra puhemies, Agrivaliokunta on meinun laatimassa tekstissä ensimmäistä kertaa osallistunut vastuuvapausmenettelyyn. Ja tätä ei tilitarkastustuomioistuimen pitäisi jättää huomioitta, sillä se vaikuttaa suoraan meidän poliittiseen työhömme. Kolme lyhyttä kommenttia. Minä vetoan edelleenkin yhtenäisen järjestelmän aikaansaamiseksi virheastetta tarkasteltaessa, sillä me tiedämme, että virheasteet poikkeavat suuressa määrin toisistaan, ja se saattaa aiheuttaa melkoista poliittista sekaannusta. Toisaalta taas nos, kasvanut virheaste, joka on pelättävissä agripuolella aihe osoittaa, minkälaista politiikkaa on harjoitettu. Usein virheet ovat käyttöpuolella, toisaalta taas hallintopuolella ja kolmanneksi olen ollut aika lailla yllättynyt siitä, että jäsenvaltiotasolta on saatu epäluotettavia tietoja 43 tapauksessa yli 60 näitä virheasteita piti jälkeenpäin vielä korjata. Kiitoksia. Kiitos kalatalousvaliokunnasta herra Kadek, minuutti. Puhemies, komissaari, haluaisin painottaa eurooppalaisen kalastusvalvontaviraston merkitystä Vigossa. Ylipäätään, kun yhteistä kalastuspolitiikkaa toteutetaan, on tärkeää, että valvonta toimii, niin kuin aamulla todettiin ja valvonta on ollut äh, hyvällä tolalla heti ihan alun alkaen, viraston äh, käynnistämisestä alkaen. Se on hyvin koordinoitua ja siksi olen tyytyväinen, että eh, tilintarkastustuomioistuin äh, vuosikertomuksestaan vuodelta 2013 ei löytänyt pol- paljonkaan korjattavaa. Ja myöskin sekä maksut että maksumäärärahat toteutuivat 80 ja 84 prosenttisesti. Ja niinpä voinkin kalatalousvaliokunnan edustajana suositella vastuuvapauden myöntämistä tälle virastolle. Pentru komisia... Kiitos ja nyt kulttuurivaliokunnasta herra Maura Barandjaran yksi minuutti. Gracias, Kiitos puhemies. Aivan aluksi, aluksi haluaisin äh, todeta äh, huomanneni tyytyväisenä äh, sen, että Erasmus Plus-ohjelman ja myöskin luovan Euroopan hanke, joka käynnistettiin jo yli kymmenisen vuotta sitten, toteutuvat hyvin odotusten mukaisesti. Tämä on kaiken kaikkiaan tärkeää toimintaa, koska se vastaa suoraan Euroopan kansalaisten odotuksiin. Kuitenkin eurobarometrimittausten perusteella todetaan, että julkisen rahoituksen määrä, kun puhutaan eurooppalaisen kulttuuriperintön säilyttämisestä ei ole riittävää. Sen on kuitenkin tarkoitus nimenomaan tukea eurooppalaisen kulttuurin vaalimista. Kiitos. Kansallisvauksen valiokunnasta oleva Guillaume, minuutti. Kiitokset Kuten joka vuonna kulttuurin valiokunta tarkastelee kuuden, se yhdeksän, anteeksi, yhdeksän viraston toimintaa kun ensin asia tarkkailee, näyttää varsin myönteiseltä yleistilanne, mutta kun esimerkiksi pureudutaan yksittäisen viraston toimintaan, tilanne ei enää ole niin hyvä. Meidän on toimittava kuitenkin sillä tavoin, että äh, asiat äh, nähdään varsin selkeästi myöskin jäsenmaissa ja siksi se edellyttää selkeää hallinnointia. Nämä ovat äh, nimenomaan niitä asioita, jotka Euroopan unionin kansalaisia kiinnostavat. Libe-valiokunnassa olemme kuitenkin yleisesti ottaen nähneet viime äh, vuoden äh, myönteisessä valossa. Joitakin äh, budjetillisia korjauksia voidaan toivoa. Sama koskee myöskin avoimuutta. Kiitos. Ja naisten oikeuksien valiokunnan puolesta saa Garcia Perez puheenvuoron. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Tasa-arvo on perusperiaate Euroopan unionissa ja siksi sen on oltava painopistealueena kaikissa poliittisissa toimissa ja tämä koskee myöskin budjettikysymyksiä. Naisten asian valiokunnassa olemme peräkuuluttaneet jo aika pitkään sitä, että laadittaisiin vaikutusarviointi siitä, millä tavoin eri ohjelmissa ja hankkeissa Euroopan unionissa – toteutuu tasa-arvoperiaate naisten ja miesten välillä. Kaikki ne olemassa olevat keinot ja ohjelmat, joita Euroopan kohesio- tai sosiaalirahastojen puitteissa rahoitetaan ja myöskin muiden ohjelmien valossa, voidaan todeta, että Euroopan Euroopan tasa-arvoviraston toiminta on ollut myönteistä, sen toimintaa on parannettu ja siksi odottelemmekin lisää mahdollisuuksia laatia kyseinen tutkimus. Nyt siirrymme poliittisiin ryhmiin. Aluksi herra Piper, puolitoista minuuttia. Niin, minulla on vaihtunut täällä paikkaa lyhyesti niin, aluksi kiitos Inge Gressle, kiitos tästä hyvin arvokkaasta mietinnöstä, siinä on vain oikeat asiat. Entisenä esittelijänä olen erityisen iloinen siitä, että komissio nyt on ottanut enemmän vastuuta suoraan jäsenvaltioissa rakennerahastojen valvonnan kautta, ja komissio katsoo myöskin, miten rahoja rahoitetaan takaisin, katsoo vaikka Ranskaa ja maataloutta komission täytyy selkeämmin sanoa, mitä tietoja se jäsenvaltioista käyttää työnsä perusteella ja sen pitää käsitellä intensiivisesti niitä maita, joissa on ongelmia, mutta ei suinkaan vetää tiukkoja sääntöjä koskemaan kaikkia maita. On myöskin parlamentin osalta sanottava, että on myönteistä siinä, miten rakennuksia hallinnoidaan ja miten säästetään juoksevia kustannuksia, mutta tarvitaan kuitenkin lisää avoimuutta henkilöstökehityksessä, henkilöstömenoissa, me olemme nyt vaatineet joitakin, joitakin raportteja määräaikojen puitteissa, mutta tällaiset eh, erityishankkeet, kuten Historiantalo ja Lux-palkinto, niiden osalta täytyy pohtia uudestaan tilannetta ja katsoa, mitä siinä tapahtuu. Tätä kansalaiset odottavat meiltä. Eh, tämän me olemme heille myös velkaa. Kiitos. Eh, Kiitos. Ja rouva Ajala Sender, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset presidentti Kallerille hänellä läsnäolostaan. Hän eh, on mukana yhteisessä hankkeessa, kun pyrimme eh, myöntämään vastuuvapauden eh, Euroopan unionin eri virastoille. Ja joka vuosi pääsemme eteenpäin. Haluan esittää erityiskiitokset myöskin neuvostolle siitä, että se on täällä edustettuna, joskaan emme välttämättä aina ole samoilla äh, linjoilla, äh, mutta odotan kuitenkin sitä päivää, jolloin äh, puhallamme yhteen hiileen myöskin tässä yhteydessä. Olen varma, että keskeisintä on nyt erottaa olennainen vähemmän olennaisesta. Jos tarkastelemme vuoden 2013 tilannetta. Oli kyseessä tilanne, jossa järjestelmä oli erilainen ja myöskin komissiota johti vielä Barroso. Nyt on tarkasteltava sitä, mitä uuden Junckerin komission puitteissa on nyt mahdollista tehdä asioiden parantamiseksi. Joka tapauksessa Kokkobuun puheenjohtaja peräsi Euroopan parlamentille tiukkoja mahdollisuuksia puuttua peliin ja yhä enemmän olemme olleet mukana, kun olemme pyrkineet löytämään joskus jopa mustia lampaita ja olemme jopa joutuneet tuli linjalle. Mutta niin kuin sanottu, olemme huomanneet, että Rova Gressle ainakin on esittänyt kahden prosentin muutoslukuja, joka olisi nyt syytä saada korjatuksi. Siihen palataan huomisessa äänestyksessä. Mutta niin kuin sanottu, toivomme, että tällaisia ikäviä sattumia ja virheitä ei enää tulevaisuudessa tule eteen. Kiitoksia seuraavana edustaja Kölmel, yksi minuutti. Paljon kiitoksia herra puhemies. EU-budjetti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella on pantu täytäntöön pitkälti määräysten mukaisesti. Kiitoksia oikein paljon kaikille toimijoille, erityisesti tilintarkastustuomioistuimelle sen kertomuksesta. Määräysten mukaisuus on erittäin tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on se, että varoja käytetään vain ainoastaan tarpeellisiin tehtäviin ja silloin toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Toissijaisuutta on vaalittava, mutta näin ei aina tehdä. Edelleenkin tilanne on sellainen, että yhä enenevässä määrin unioni hoitaa sellaisia tehtäviä, joita unionin ei tulisi hoitaa, koska jäsenvaltiot voisivat ne hoitaa. Esimerkkinä nämä yli 40 virastoa. Onko todellakin tarpeen hoitaa asiat unionin tasolla? Onko tämä taloudellisesti tehokasta, että meillä on komission lisäksi virastoja, kuten esimerkiksi ö, tasa-arvoinstituutti, tarvitaanko sellaista laisinkaan. Me olemme sitä mieltä, että se on tarpeeton. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Toirer, kaksi minuuttia. Ja Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvä presidentti. Alkuun Alde äh, puolesta haluan kiittää teitä tästä kertomuksesta. Tämä on erittäin tärkeää, että värikäytökset selviävät ja että me näemme, mitä hallinnossa tapahtuu. Yleisesti ottaen todettakoon tähän liittyen, että keskeisimmät ALDE-ryhmän vaatimukset, jotka olemme aina esittäneet, eli tehokkaampi valvonta, on huomioitu komissiossa ja toteutettu myöskin kansallisella tasolla korjauksia on tehty varojen tehokkaammaksi käytöksi Eli 80 prosenttia unionin budjetista käytetään jäsenvaltion tasolla ja me rohkaisemme komissiota toimimaan jatkossakin tällä tavalla, sillä virheaste on tietyillä, til, tietyillä aloilla, kuten agrita- ja rakennepolitiikan alalla liian korkea ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiotasolla on korjaamisen tarvetta. Viittaan tässä tästä syystä juuri jäsenvalti- edustajan eli neuvoston puheenjohtajan Julkisen hankintoihin liittyvä menettely on liian monimutkikas ja meille on näin kerrottukin. Eli monet Erityisesti kansalaisjärjestöt kykenevät vain vaivoin hoitamaan nämä asiat vaatimusten mukaisesti, joten ALDE vaatii, että järjestelmä olisi yksinkertaisempi, jotta byrokratian rattaista päästäisiin eroon. Better spending on kaiken A ja O, eli valvontaa tarvitaan, mutta se edellyttää myöskin budjetin muuttamista siten, että se on tulosvastuullista kollega Georgieva. Toivottavasti pidätte sanoistanne kiinni ja esitätte parlamentille konkreettisia ehdotuksia. Me toivomme, että jäsenvaltiot toimivat tehokkaasti, eli että otetaan huomioon myöskin pienemmät rikkeet. Yksinkertaistamisen kautta voidaan todellakin päästä virheasteen laskemisen tielle. Kiitoksia. Tuo Kiitos, Rova Kari, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan aivan aluksi esittää kiitokset eh, kollegoille eri eh, valiokunnista. Eh, he ovat laatineet loistavia mietintöjä ja yhteistyö on ollut hyvää, joskaan ei päästy joka yhteydessä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Myöskin komissiolle kuuluu kiitokset. Aina on mahdollista löytää virheitä ja edelleenkin virheiden määrä on liian suuri. 4,7 prosenttia on täysin mahdoton luku. Myöskin petoksiin, virheisiin, korruption kuluu rahaa ja sen vuoksi me emme voi saada toivottua tulosta aikaiseksi. Tänään olemme edelleenkin joutuneet toteamaan, että avoimuudessa on vieläkin parantamisen varana. Samaan tilanteeseen törmättiin aikaisempinakin vuosina. Nyt tarkastelemme viime vuotta 2013 ja tilanne on sama joka vuosi, kun pyrimme myöntämään vastuuvapauden. Emme voi hyväksyä sitä, että neuvosto kieltää ja epää meiltä pääsyn tietoihin. Tässä ollaan tilanteessa kuin 50-luvulla konsanaan. Herrasmiessopimukset ovat edelleenkin näköjään voimassa. Euroopan parlamentilla on mahdollisuus olla myöskin hyväksymättä vastuuvapauskysymyksiä, jos neuvosto ei muuta toimintansa. Minut. Kiitos. Kiitoksia herra puhemies. Mitä tulee vastuuvapauskysymykseen, niin tämä on viimeinen vaihe tässä monivuotisessa järjestelmässä. Eli nyt voidaan vetää langat yhteen. Virheaste on 4,7 prosenttia, eli selkeästi 2 prosentin raja-arvon yläpuolella. Virheaste oli korkealla tasolla 5,2 silloin, kun kyse oli yhteishallinnosta. Me tiedämme oikein hyvin, että jäsenvaltioiden olisi pitänyt tietää tai tiesivät, että tietyt luvut ovat olleet tai maksut ovat olleet puutteellisia. Sanoin, että tähän täytyy puuttua. Kuten kollega Gressle totesi omassa kertomuksessaan, että meidän täytyy saada jäsenvaltiot tilevelvollisiksi. Eli alue- ja kansallisella tasolla ministereille pitää tehdä selväksi, että heillä on poliittinen vastuu. Sitä me vaadimme. Kiitoksia. Kiitos. Herra Valli, minuuttia 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Vastuvapauden myöntämismenettelyssä valitettavasti huomataan, miten hitaasti asiat äh, etenevät. Lopparit ja muut eduntavoittelijat hidastavat äh, prosessia ja mitään lisäarvoa ei saada aikaiseksi. 140 miljardia virhettä viime vuonna ja äh, tämä suhteutettuna BKT on huono äh, luku. Jos ajatellaan äh, Euroopan unionin selkärankaa, se ei todellakaan pysy pystyssä tällä tavoin. Entä esimerkiksi puolueiden tukeminen? On uskomatonta, että Euroopan parlamentti käyttää varoja poliittisten puolueiden äh, toiminnan tukemiseen jopa 30 miljoonan edestä. Sama koskee myöskin säätiöitä kuuden vuoden aikana säätiöiden tukeminen on moninkertaistunut, jopa kuusinkertaistunut. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että erityisesti Euroopan unionin komission on vaalittava suoritustasoaan ja valvottava tilannetta entistä enemmän. Jos ajatellaan esimerkiksi rakennerahastojen ja kehitysrahaston rahoitusta. Niitä käytetään usein aivan turhin hankkeisiin. Samoin korruptiovastainen kamppailu on äärimmäisen tärkeä ja siksi toivomme, että näitä kaikkia seikkoja tullaan jatkossa tarkastelemaan entistä tarkemmin. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Niklesku? Herra Niklesku. Vorbiți foarte frumos despre... Te puhutte poliittisista puolueista ikään kuin te ette itse olisi osa yhtä puoluetta. Te puhutte poliittisista ryhmistä ikään kuin te olisitte poliittisen ryhmän jäsen. Te Puhutte rahojen käytöstä, Euroopan unionin rahojen käytöstä, ikään kuin te ette saisi omaa palkkaan Euroopan unionilta. Meidän pitäisi tehdä työtä yhdessä niin, että Toiminnat voivat käyttää näitä rahoja luovasti kansalaisten hyväksi, mutta meidän pitäkään puhua tällä tavoin demokraattisista periaatteista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme italialainen poliittinen liike, eh, jonka lähtö eh, rahoitus oli 40 000 euroa euroa. Me teemme itse asiassa työtämme perustaen sen kansalaisten vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja pyrimme toimimaan mahdollisimman lähellä kansalaista. Muillakin tavoin voi tietysti toimia. Me olemme joka tapauksessa valtuuskuntana luopuneet puolue- ja säätiötuista, koska meidän mielestämme poliittista toimintaa voidaan muullakin tavoin rahoittaa. Kiitos nyt herra Aljo puolitoista minuuttia. Äh, arvoisat kollegat, vastuunvapausmenettely äh, perustuu seuraavaan. Euroopan komission jäsenmaiden äh, varojen hallinnointi edellyttää perustavalaatua olevaa keskustelua, koska virhetasoa ei voida enää hyväksyä. Oli sitten kyse maatalous- tai aluepolitiikasta. Tilintarkastustuomioistuin ottaa esiin jäsenmaiden äh, antamat äh, luvut, äh, mutta Euroopan unionin toimielimet eivät välttämättä aina toimi samalla tavoin. Virheaste vie pohjaa pois luotettavuudeltamme. Ajatellaan hiljattaisia tapauksia eri virastojen osalta, erilaisia eturistariitoja, vaihtoehtoja on hanke- ja tarjouskilpailuiden yhteydessä löydetty taaskin. Esimerkiksi äh, vuoden 2011 äh, tapaus, äh, jossa todettiin, että tarjouskilpailuita ei järjestetty, että sekä Euroopan parlamentin jäsenten tietojenanto ja ylipäätään tässä yhteydessä kaikki avoimuus oli täysin puutteellista. Sekunde. Schmidt, puolitoista minuuttia. Danke, Kiitoksia herra puhemies. Kehitysyhteistyön tuki siinä muodossa, kun sitä on tällä hetkellä rahoitettu rahoston kautta, niin se ei toimi. Meidän täytyy muuttaa järjestelmää. Virheasteet ovat joka tapauksessa useimmissa tapauksissa aivan liian korkeita. Jos rahaa laitetaan paremman elämän toivossa syrjäisille alueille, niin kyllähän me tarvitsemme paikallistason toimintaa ja myöskin kriteereiden mukaista toimintaa. Ja jos näin ei toimita, niin silloin voidaan jäädyttää varojen maksaminen. Sitä me emme voi hyväksyä sitä, että maksuja toteutetaan, vaikka emme tiedä, mitä kansallisella tasolla näillä varoilla tehdään. Yhtä lailla ongelmallisia ovat nämä monivuotiset maksuvelvoitteet, koska vasta tämän maksukauden jälkeen voidaan katsoa, mikä on sen hetkinen ö, loppusumma Eli meidän täytyy katsoa tulosvastuukriteereitä ja valvottava niiden soveltamista. Yhtä lailla kehitysrahasto vaatii enemmän joustavuutta, jotta kestävästi ja nopeasti voidaan reagoida syntyviin katastrofitilanteisiin. Erityisesti jos katsotaan Lampetuusan tilannetta ja Nepalin katastrofaalista tilannetta, niin kyllä nyt kaivataan kestävää tukea. Ei riitä, että rahaa vain syydetään menemään ja toivotaan parasta, vaan nyt täytyy tukea yksittäisiä hankkeita, joiden avulla todellakin paikallisella tasolla, ja kansalaisille annetaan mahdollisuus elää ja myöskin tukea itseään. 30 sekuntia. Poliisiminut tehdään Liberatski. Kiitos puhemies. Me keskustelemme vuoden 2013 vastuvapaudesta. Tämä on viimeinen vuosi edelliseltä monivuotiselta rahoituskehykseltä, mutta on pidettävä mielessä, että vanha komissio ei enää ole täällä keskuudessamme. Tämäkin on hyvin tärkeä tekijä. Mutta tärkeintä on se, miten varoja on käytetty sekä virhetaso. Virhetaso, joka on 4-5 prosenttia, on enemmän kuin mitä me toivoisimme – mitä voisivat olla johtopäätökset tästä, ajatellen myöskin rahoitusalan kriisiä. Minusta meillä pitäisi olla enemmän tämän tyyppisiä johtopäätöksiä. Ja myöskin tämä tulosbudjetointi, suuntautuminen tuloksiin. Tässä meidän pitäisi katsoa, mitä ovat meidän prioriteettimme ja miten niitä pannaan toimeen. Ja meillä pitäisi olla myöskin yhteinen metodologia, joka olisi sekä tilastosuunnitelmilla ja komissiolla niin, että voitaisiin katsoa, minkälaisia indikaattoreita esimerkiksi käytetään. Minä katson, että minusta tilastosuunnitelmien metodologiaa pitäisi pitää enemmän arvossa. Mitä me tässä kaipaamme, on kysymys nimenomaan tasapainosta. Me puhumme toisaalta siitä, mutta meidän pitäisi myös osoittaa, missä on tehty parannuksia. Un minut. Kiitos, Rashwood, minuutti. Uh, Herra puhemies, MFF on volyymiltaan huomattavasti pienempi, joten meidän täytyy priorisoida eli varmistaa, että käytettävissä olevia varoja käytetään tehokkaammin hyväksi. Se taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa asennetta ja toimintakulttuuria useimmissa unionin toimielimissä, jotka vastaavat varojen käytöstä. Jatkossa mittarina täytyy käyttää lisäarvon syntymistä ja Tämä näkyy tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja kiitokset tilintarkastustuomioistuimesta siitä, että avoimuutta tarvitaan ja vastuuvelvollisuutta ja määräysten noudattamista. Minun mielestäni tähän päästään parlamentissa siten, että katsotaan enemmänkin laatua eikä niinkään määrää. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta kokonaisuudessaan. On hyvä pyrkiä tekemään yhteistyötä ja saada aikaiseksi ö, tulosperusteista budjetointia, valistuneempaa toimintaa ja myöskin todellista vastinetta Euroopan unionin varoille. Kiitos. Blue cardin. Hyväksyisittekö te sinisen kortin herra Dartmouthilta? Thank you very much for taking the question. Oikein paljon kiitoksia, että saan esittää kysymyksen. Kollega Ashworth, oletteko samaa mieltä tästä asiasta, kun puhumme budjetista ja budjetivalvonnasta, että on olemassa tietty raja, jota ei voida ylittää? on olemassa 11 jäsenvaltiota, jotka maksavat, ja 17 jäsenvaltiota, jotka ottavat vastaan unionin varoja. Tässä on olemassa tietynlainen eturistiriita tilanne ja sitä ei voida millään tavalla ylittää tai saada kitkettyä. Oletteko kanssani samaa mieltä? Niin, jos te nyt haluatte maksimoida tällaisia linjoita koskaan saa aikaan Euroopan unionissa on 28 valtioita, jotka voisi toimia yhdessä. Minä ehdottaisin, että meidän pitäisi löytää ne, mitkä ovat yhteisiä, ne alueet, joilla voimme harjoittaa yhteistyötä ja maksimoisimme nämä ja lakkaisimme puhumasta tällaisista virhelinnoista ja siitä, missä emme harjoita yhteistyötä. Kiitos. Ja, ja nyt sanoisin, että minä ajattelen, että me kaikki käytämme ja saamme rahaa. No niin, nyt herra Ali, puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Dear Vice President. Kiitos puhemies, alle varapuheenjohtaja kykevä herra Caldeira, tämä päätöslausuma, jonka parlamentti on joka koskee vastuuvapautta virastojen osalta. Siinä on puhuttu kansallisesta hallinnosta ja valvonnasta ja on katsottu, että pärkimmät piirteet on katettu. Mitä toiminta, mitä pitää mielessä kuitenkin se, että meidän tehtävä ei tule pelkästään käyttää tietää osuutta varoista, vaan toteuttaa tehtävänsä ja antaa lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ajattelen tätä, haluaisin kiinnittää huomioonne Frontex-viraston tapaukseen. Tämän viraston tehtävänä on kehittää, koordinoida Euroopan rajahallintaa yhdessä, e, noudattaen Euroopan, per, Euroopan perussopimus, perusoikeuskirjaa. Voidaan katsoa, missä väärin virasto itse asiassa on ollut tehokas, missä väärin se on omalta osaltaan edistänyt koordinointia ja toimeenpanoa, joka liittyy yhteisiin operaatioihin ulkorajoilla mitä äh, ajatellaan tilannetta, jota on saatu rahastolta, miten mitkä se pystytään nopeita reaktio mahdollisuuksia ja miten se voi tehdä esivaltioiden operaatioita. Asia on muuttunut yhä tärkeämmäksi viime vuosina. Ajattelen myöskin muutoksia, joita on tapahtunut kokonaisuudessaan EU-strategiassa, mitä tulee omiin varoihin. ajattelen, että turvallisuusympäristö on huonontunut ajattelen ongelmia, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Bulgarian edustajana, yhden maan edustajana, jolla on ulkoraja, ja joiden osalta on yhä enemmän dramatiikkaa. Haluaisin kiinnittää huomioon tämän viraston budjettiin ja siihen, miten se hallinnollisesti toimii. Tämä suhde varojen käytön ja tulosten välillä, joita on saatu nimenomaan viraston tehtävien toiminnassa, sen pitäisi ohjata myöskin vastuuvapauden päättämistä vuoden päättyessä. Herra Scholtes, minuuttia 30 sekuntia hvala za besedo spoštovana sodišča. Kiitokset tilintarkastustuomioistuimen presidentti, komissio Rova Kresslille haluan esittää kiitokset loistavasta mietinnöstä ja myöskin kontavaliokunnalle kokonaisuudessaan. Tilintarkastustuomioistuimessa on tehty äärimmäisen tärkeitä huomioita esimerkiksi siitä, että virheaste on laskenut, mutta ei kuitenkaan toivotulla tavalla. Euroopan parlamentin on taattava äh, se, että julkisia varoja käytetään äh, järkevästi ja avoimesti. Tämä ei kuitenkaan toteudu ITER-hankkeen yhteydessä. Erityisesti suunnittelussa äh, on äh, varantamisen varaa. Vuodesta 2006 kustannukset äh, ovat äh, nousseet 7 miljardin euron luokalla. Ja lisäksi myöskin tilintarkastusuomioistuin on pannut merkille hallinnoinnin kehnouden. Koko aikataulu on täysin epärealistinen, joten jos annamme ITER-hankkeelle, jos myönnämme sille vastuuvapauden, toimimme kyllä huonosti. Me jo valiokunnassa totesimme asian. Toivon, että jäsenet eivät myönnä vastuuvapautta ITERille. 30 sekuntia. Oikein paljon kiitoksia 155 miljardia on budjetin volyymi ja sieltä löytyy monta budjettikohtaa, josta pitäisi keskustella, mutta tällä hetkellä en keskity siihen, jotka liit, joka liittyy 35 toimiin. Eli osan yksikkö joka on oikeastaan äh, poliittisen kikkailun kehto. Minä haluan puuttua siihen budjettikohtaan, joka liittyy äh, liittymistä edeltävään äh, välineeseen. 11,5 miljardia on annettu vuosille 2007-2014-13 äh, käyttöön ja vielä lisää on korvamerkitty vuosille 2014-2020. Mutta kuten eh, Juncker on todennut, niin tulevan viiden vuoden aikana uusia jäseniä ei Euroopan unioniin oteta. Ja tästäpä syystä on aika lailla vaikea ymmärtää, että miten tällaiset uh, liittymistä edellyttävät maksut voidaan maksaa. Ja on aika lailla vaikea ymmärtää, miksi he saavat rahoitusta ylipäätään. Ja aivan järjetöntä on se, että kuinka paljon rahaa ohjataan Turkin suuntaan. Tämänhetkinen Turki systemaattisesti rikkoo ihmisoikeuksia ja järjetöntä on tämä, varsinkin kun huomioidaan, mitä tapahtui sata vuotta sitten. Kiitoksia. Jakovcic. Herra Jakovcic on teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Jakovcic. Jakovčić. plavu kartu. Kiitos, että hyväksyitte sinisen kortin. Minä mietin, mistä tulee näin paljon vihamielisyyttä maita kohtaan, jotka saavat tukea Euroopan unionilta ja ovat halukkaita liittymään jäseneksi. Miksi näin kovia sanoja? Mekin saimme tällaista apua ja nyt me olemme täällä Euroopan parlamentissa ja me olemme kollegoitanne. Minä olen täysin eri mieltä teidän kanssanne. Simply pointing out. Halusin vain korostaa kaikessa yksinkertaisuudessaan, että hyvin paljon maksetaan liittymistä edeltävän välineen yhteydessä. Tästä eivät välttämättä kovin monet ainakaan meillä päin ole tietoisia. Ja kuten totesin, ja vaikka Juncker totesikin, että ettei tulevan viisivuotiskauden aikana unioni laajene, joten on aivan järjetöntä maksaa tällaisia mittavia summia. Sehän tarkoittaa sitä, että maksetaan vaikka ei tiedetä, mitä tapahtuman tulee, varsinkin Turkin osalta. Kirkhop. Hyväksyttekö herra Kirkhopilta sinisen kortin? Accept another blue card, yes. Kirkhop. Lord Dartmouth. Um... Herra Dartmouth, ettekö te ajattele, että on hiukan tekopyhää tässä puheenvuorossa, jonka käytätte nyt täällä, pitää mielessä rahoituskysymykset, jotka ovat koskeneet JUKIP-puolueita viime vuosina. Oletteko aivan varma, kun te esitätte tällaisia kommentteja ja ajatellen niitä yksityiskohtia, jotka liittyvät kommentteihin? I, would just say one thing. Haluaisin lausua yhden sanasen. Tämä on halpamaista. Se ei kuulu tänne. Tämä on puolueellenne arvon alentamista. Minä en tämmöiseen ryhdy. Ja vielä yksi sininen kortti mutta meidän pitäisi kyllä mennä eteenpäin asiassa, koska me olemme jääneet aikataulusta jälkeen. Ja haluaisin pyytää, että Stehovski nyt käyttäisi puheenvuoron puolitoista minuuttia. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Kiitos puhemies siitä, että sain puheenvuoron Rova komission jäsen, herra presidentti, hyvät näistä herrat. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää Rova Gressleä erinomaisesta mietinnöstä. Hän on todellakin tehnyt oman panoksensa 22 virastoa. Suurimmassa niistä on ongelmia, jotka liittyvät eturistiriitoihin tai avoimuuden puutteen vuoksi tai, tai ja niissä jopa pannaan huonosti asioita toimeen tai on huonoa budjettisuunnitelmaa. Monet virastot pyrkivät korvaamaan tämän äh, jollakin tavalla, mutta muut ratkaisevat tämän vähemmän. Meidän pitäisi lykätä EITn vastuvapautta. Se on 2013 ollenkaan vakuuttava toiminnassaan, eikä se ollut vakuuttava vuonna 2014, niin kuin me jo tiedämme. Tuon viraston tilit ovat olleet epätyydyttävät, budjetin toimeenpano on ollut huonoa, ja virastolla on ollut ongelmia transaktioiden eksante hyväksynnällä ja tiedotustuomioistuin on jopa havainnut heikkouksia eh, kilpailuttamismenettelyissä ja huonoa varojen vastaanottokykyä ja niin edelleen, joten siellä on valtavasti mahdollisuuksia parannuksiin, niin kuin huomaatte. Toisaalta Frontex, jolla on ollut ongelmia rahoituksessa, sille pitäisi antaa vastuvapaus koska minä uskon, että tämä on erityisen tärkeää ajatellen Välimeren tilannetta. Un minuutti 30. Vaughan, minuuttia. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tekemästään työstä vastuuvapausmenettelyn tiimoilta. Minä toimin varjoesittelijänä virasto tekstien osalta ja haluan kantaa korteni kekoon kiittämällä alkuun esittelijää tekemästä työstä ja sanoisin, että sosiaalidemokraatit ovat äh, kontin kanssa samoilla linjoilla, eli haluamme myöntää kaikille virastoille äh, vastuuvapauden paitsi innovaatioteknologiainstituutille instituutille. EITllä on mahdollisuus kyllä parantaa toimintaansa, jotta sillekin tämän vuoden aikana vielä voidaan vastuuvapaus myöntää. SD on esittänyt monia tarkistuksia horisontaaliseen kertomukseen viitaten erityisesti henkilöstökysymyksiin. Me vastustamme sitä, että henkilöstöä leikataan entisten leikkaustavoitteiden lisäksi. Ja me emme voisi hyväksyä myöskään sellaisia leikkauksia, mikä tarkoittaisi sitä, että virastot eivät voikaan enää toimia mandatinsa mukaisesti. Toden totta, jotkut virastot nyt ovat suurten ongelmien edessä, koska henkilöstä ei ole riittävästi käytettävissä. Jokaisella virastolla pitää olla riittävästi henkilökuntaa käytettävissä, jotta se voi toimia mandaattinsa mukaisesti, ja näitä leikkauksia ei pitäisi tehdä sattumanvaraisesti. Me tarvitsemme myöskin henkilöstöhallintoon liittyen lisää pelivaraa. Kiitoksia. Sulik, minuutti. Thank you, Church. Kiitos. Sana pani komisarka. rouva komission jäsen, tilastumistomen eh, presidentti. Tilastumistomen budjetti on 150 miljoonaa vuodessa ja tässä me saamme yhden kertomuksen, jossa ei ole kovinkaan merkittävä. Vuonna 2014 tilintustuomioistuimella oli, se esitti 14 esitystä Olafille yhtä monta kuin minä, yksi ainut edustaja Euroopan parlamentissa. Ja tästä syystä on niin paljon korruptiota, kun ihmiset ajattelevat, että rahat putoavat taivaasta. On todellakin häpeä, kun tilastusumistuin jolla on näin suuri vuotuinen budjetti, pystyy tekemään vain 14 esitystä Olafille, mutta korruptiota on kuitenkin lähes joka ikisen hankkeen yhteydessä. Tilintarkastustuomioistuin itse on paras esimerkki siitä, miten varoja ei käytetä asianmukaisesti. Gerbrandi. Oikein paljon kiitoksia herra puhemies. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta vuosikertomuksesta erityisesti siitä syystä, että se on viitannut äh, budjetointiin liittyen keskeiseen ongelmaan, eli ei toimita tulosvastuullisesti. Tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että jäsenvaltiot toimivat use it or lose it periaatteen pohjalta ja oikeastaan tuloksilla ei ole mitään merkitystä jäsenvaltioiden toiminnassa. Pari esimerkkiä näistä erityiskertomuksista. Eli oikeastaan mitään tuloksia ei ole saatu. Ensinnäkin mitä tulee elintarvike, teollisuus 5,6 miljardia euroa on ohjattu tähän ohjelmaan ja sitten maaseuturahasto 10, reilut 10 miljardia meni sinne, eli seitsemän vuoden, viiden vuoden kauden aikana 16 miljardia on mennyt hukkaan. Ilman tuloksia siis on rahaa pistetty menemään, joten kyllä meidän täytyy tähän tarttua mahdollisimman pikaisesti. Tämä edellyttää talousarviopuolella todellista suunnanmuutosta ja olen erittäin iloinen siitä, että budjettivalvonta valiokunnassa on tartuttu omaan ehdotukseeni e- ylimääräisen tarkastusryhmän perustamisesta. Kiitoksia. Herra Jaavor, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisat edustajatoverit. Parlamentin vastavuoden osalta haluaisin kiinnittää huomion yhteen asiaan, nimittäin avoimuuden kysymys. Nykyinen raportti on ollut pieni askel avoimuuden tiellä, mutta tästä on mentävä eteenpäin. Ei ole kysymys pelkästään eh, toiminta, eli te osalta, vaan myöskin meidän itsemme täytyy olla tilivelvollisia ja avoimempia. Ne varat, jotka ovat parlamentin jäsenten käytössä, niiden avoimuutta, käytön avoimuutta pitää vahvistaa edelleen. Ja näin on tehnyt vahvistuksia tekstiin ja minusta nämä pitää hyväksyä, pitää ottaa lisäaskelia. Sen lisäksi haluan kiinnittää huomioon myös siihen, että parlamentin tapauksessa ei pelkästään pidä käydä neuvotteluja esimerkiksi Pariisin ilmastokokouksen kysymyksistä ja ottaa näihin asioihin kantaa. Meidän itsekin pitäisi toimia ajatellen nimenomaan parlamentin toimintaa. Se pitäisi tehdä vihreämmäksi, pitäisi olla vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja myöskin olla tehokkaampi energiankäytössä, joka pitäisi näkyä myöskin budjetin tehokkuudessa. Ja sitten vielä kaksi asiaa, jotka olisi ottaa esille Eh, virastoista. Frontexin kysymys, viime aikojen tragediat ovat erityisesti kiinnittäneet huomioon siihen, että Frontexia tarvitaan ja ennen kaikkea eh, sille on tärkeää, että rahoitetaan myöskin tukea, jota annetaan pakolaisille. Saman aikaan voimme nähdä, että avoimuuden puute ei ole asianmukaista näiden varojen käyttöä Frontexin budjetti voidaan hyväksyä vasta sitten, kun voidaan todellakin hyväksyä, miten varat on todella käytetty. Marinescu, minut Kiit, herra Marinescu. Uh, e Oikein paljon kiitoksia. Kansanpuolue tukee julkisen yksityisen sektorin yhteistyötä. Sitä kautta on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi järjestelmä on hyvä ja sen enenevän käyttöön on rohkaistava. Tänään me keskustelemme vastuuvapaudesta seitsemän viraston osalta. budjetinvalvontavaliokunta ehdottaa, että vastuuvapautta lykätään tietojen osalta. Me toivomme, että näin tehdä, sillä ongelmat, joihin tilintarkastustuomioistuin on viitannut, erityisesti ex post auditointiin liittyen, nämä ongelmat täytyy ratkaista. Mitä tulee EMEAan ja Ertemikseen, niille on myönnetty vastuu vapauskontin puolelta ja me olemme pyytäneet informaatiota toimien tuloksellisuudesta ja minä ehdottaisin, että viitataisiin valvonta-asiakirjoissa kaikkiin yhteistyökumppaneihin, mitä tulee ITER ja energiaresurssivirastoihin. Toivottavasti ne pääsevät näihin tavoitteisiin. Kiitoksia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tänään me olemme puhuneet paljon siitä, mitä vuonna 2013 on budjetissa kenties sujunut vähemmän hyvin. Virhetaso, joka 4 prosenttia, oli mitään sellaista, mistä voidaan olla iloisia. Ja tästä pitää tehdä johtopäätöksiä. Ja ajatellen tätä tilaisuus tuomioistuimen kertomusta. Haluan sanoa, että eh, tämä kertomus osoittaa totta kai virheitä menneisyydessä, mutta osoittaa myöskin sen, miten pitäisi toimia tulevaisuudessa. Ja 96 prosenttia asioista on syönyt hyvin. Ohjelmat ovat täyttäneet odotukset, jäsenvaltiot, virastot ovat täyttäneet odotukset, jotka niihin on laitettu ovat toimineet eh, eh, asianmukaisesti lainsäädäntöä ja ohjelmien tavoitetta. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, mikä on syönyt hyvin ja oppia myös siitä, ja siellä, missä on tapahtunut verheitä, pitää sitten katsoa, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä paremmin. Olemme tänä vuodet kuulla, että pitää purkaa byrokratiaa. Me byrokratian kautta me estämme myöskin mahdollisuuksia käyttää EUn tukivaroja. Tämä on itsessään virhe ja tähän suuntaan pyytäisin, että porittaisiin asioita edelleen ja tehtäisiin työtä edelleen. Me tarvitsemme valvontaa, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme tehtäviä tulevaisuutta varten, jotka voidaan vetää tästä valvonnasta. No Zeller. Ja nyt edustajat Zeller puolitoista minuuttia. Oikein paljon kiitoksia. Hyvänä viestinä komissiolle on se, että vastuuvapauden myötäminen 8 ja 9 ja 10 kehitysrahoitusosalta voidaan myöntää vuodelta 2013, mutta projektin hallinnon toteuttaessa on vielä olemassa liian paljon virhe virheitä, niin kuin tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, ja kun ei todellakaan tiedetä, että onko vastaanottomaissa tavoitteet saavutettu. Budjetointituen osalta täytyy tarkemmin vielä katsoa, mitkä kriteerit ovat, ja minun mielestäni tämänhetkistä volyymia ei tulisi toteuttaa. Mutta kehitysrahasto on olema eräänlainen erityisrahasto, muut välineet on integroitu unionin yleiseen budjettiin. Mitä tulee kehitysyhteistyön niin teemavuosi 2015, silloin puhutaan vuosituhat tavoitteiden korvaamisesta, kestävän kehityksen tavoitteista. Ihan lähitulevaisuudesta aloitetaan neuvottelut Kotenuun sopimuksen tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen ja uusi MFF. Tämä pitäisi tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi vielä johdonmukaisemmin ja tiukemmin keskittyä siihen, että kehitysyhteistyöpolitiikka jäsenvaltioiden tasolla ja unionin tasolla on johdonmukaisempaa. Me tarvitsemme demokraattisempaa budjetointia ja avoimempaa budjetin toteuttamista. Kiitoksia. Novakov. Kiitos. Ja nyt herra Novakov, puolitoista minuuttia. Господин председател, Аз бях едва 8 годишен, когато... Kiitos, puhemies. Oli vain kahdeksanvuotias, kun Bulgaria kävi lävitse nykyhistoriansa suurimpia kriisejä. Oli hyvin harvoja hallituksen elimiä, jotka todella toimivat, ja ihmiset joutuvat kohtaamaan lukuisia haasteita. Nyt on kulunut paljon aikaa, me olemme oppineet paljon, Bulgariasta on tullut nyt jo Euroopan unionin jäsen, ja minä itse voin sanoa, että on ollut todellisia tuloksia, on ollut menestystä, ja minusta meidän keskustelumme tänään tulisi keskittyä siihen, mikä on ollut menestyksekästä. Itse asiassa Euroopan komission tietojen mukaan Bulgaria pystyy vastaanottamaan 75 prosenttia sille osetusta Euroopan unionin varoista. On ollut arvostelua, mitä tulee maaseudun kehittämisen ohjelmaan. Mutta nyt voimme sanoa, että on ollut paljon avunsaajia, jotka ovat toimineet erittäin hyvin. Seitsemän miljoonaa on maksettu Euroopan kalastustukirahastosta. Minusta nämä elimet ja järjestelmät meidän maassa näyttävät toimimaan kohtuullisen hyvin mutta totta kai tulevaisuus tulee osoittamaan, miten tämä tulee olemaan. Haluan kiittää Rovan Gressleä myös. HDI. Tulee menettelemään puhujalistaa. Annan puheenvuoron herra Mariasille. sille. Oikein paljon kiitoksia. Tämänpäiväinen keskustelu antaa minulle mahdollisuuden katsoa Enisan suuntaan Sehän toimii Heraklionissa. Minä itse olen nähnyt, miten on pyritty lobbaamaan sen suuteen, että Enisa lähtee nykyisestä paikastaan. Me olemme käyneet Heraklionin kanssa melkoista taistelua tämän estämiseksi, mutta edelleenkin yritetään toimia niin, että Herakleonissa toimisi vain muutama harva ihminen – Enisan listoilla pienen pienessä rakennuksessa ja loput virastosta siirtäisiin Atenaan ja lisäksi haarakonttoreita löytyisi muun muassa Brysselistä ja muista kaupungeista. Eli tarkoituksena on siirtää Enisa Brysseliin, mutta minä toivon, että nämä karjuutuvat. Minä vetoan komission jäsenen Georgiavan suuntaan ja muiden komissaarien suuntaan, että tutkitte tarkkaan, mitä Enisan tiimoilta tapahtuu. Muuten en voi hyväksyä vastuuvapauden myöntämistä. Kiitoksia. 52 On hyvin vaikea puhua 52 eri vastuuvapausmenettelystä yhdessä minuutissa, mutta on kuitenkin neuvokasta tutustua näihin vastuuvapausesitykseen, koska niistä voi oppia paljon siitä, miten Euroopan unionin eri elimet toimivat. Minä pyysin puheenvuoroa ottaakseni esille uskottavuuden kysymyksen, Euroopan unionin uskottavuuden kysymyksen. Ennen kaikkea ajattelen, miten uskottavaa on virastojemme työ. Kaikki suositukset näissä esityksissä eivät suinkaan tähtää siihen, että me äänestäisimme vastuvapauksien puolesta, vaan pyrkivät siihen, että me pohtisimme sitä, mitä me voitaisiin parantaa. Ja sitten jos me lopetamme maksut kohesiopolitiikan ohjelmien puitteissa, niin ihmiset, jotka eniten haluavat Eurooppaa, ovat juuri niitä, jotka käyttävät kohesiopolitiikan välineitä. Kiitos. Un minut. No, no, no, no monsieur le président euh, Kiitos äh, Haluan äh, onnitella tilintarkastustuomion äh, kertomusta, varsinkin kun tunnen sen hyvin. Karalassissa kävi eurooppalainen valtuuskunta, joka tarkasteli erityisesti ITER-hanketta. Voidaan todeta, että talousarvion valvontavaliokunta ei eh, myöntänyt vastuuvapautta, mutta kuitenkin kyseessä on hanke, eh, jonka töitä ei ole kovinkaan paljon eh, avoimuuden vallitessa valmisteltu. Määrärahat ylitettiin 16 miljardilla ja muutoinkin perätään 30 lisävuotta lisärahoitukselle ja kaiken kaikkiaan tämä perustuu ainoastaan äh, oletuksiin. Tämän äh, kautta olisi mahdollista perätä äh, rahoituksen ja henkilöhallinnon osalta ja hallintokulujen osalta erityisesti ITERin vastuuhenkilöiltä selvitystä. Ja mielestäni tähän kysymykseen pitäisi olla selkeä vastaus. Bach, deși... Rova Kadenbach, vaikka te olitte jo käyttänyt yhden puheenvuoron poikkeus. Oikein paljon kiitoksia. En puhukaan tässä omissa nimissäni, vaan monien ihmisten nimissä, jotka ovat lähettäneet minulle viestejä tänään esillä olleeseen tarkistukseen 27 liittyen, eli pakolaisapu Tindufin leirille. Arvon kollegat, vielä kerran pyydän, että huomenna, kun äänestämme tästä tarkistuksesta, hyväksytte sen. Kyse on vain ainoastaan siitä, että ihmiset, jotka ovat vuosien ajan olleet riippuvaisia ulkomaiden humanitaarisesta avusta, ja heidät ei, heitä ei unohdettaisi ja jätettäisiin yksin, vaan me auttaisimme heitä ja kantaisimme näin omalta osaltamme kortomikekon. Kiitoksia. Kiitos. E, proszę o zabranie głosu panią poseł Silva Caldeira. Ja nyt puheenvuoron saa herra Silva Caldeira. Trybunału Obrachunkowego pana Silva Caldeira. Silva Caldeira. Mr. President. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisat parlamentaarikot. Ihan lyhyesti tilintarkastustuomioistuimen loppupuheenvuoroksi. Alkuun haluan kiittää teitä siitä, että olette kiittäneet tilintarkastustuomioistuimen työntekijöitä kertomusten laatimisen osalta. Budjetin parantaminen on melkoinen haaste, mutta se on haaste, johon on tartuttava komissiossa, jäsenvaltiotasolla vastuullisten toimijoiden toimesta, mutta kaikkien on puolettava yhteen hiileen. Tilintarkastustuomioistuin uskoo tähän liittyen, että meidän on panostettava enemmänkin tuloksellisuuteen myöskin vuosikertomuksissamme. Tarkoituksenamme on kes keskittää resurssejamme enenevässä määrin siihen, että Euroopan parlamentille tarjotaan ajankohtaista, korkealaatuisia kertomuksia näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Ja lopuksi, herra puhemies, huomioimme tietenkin nämä kommentit, jotka on esitetty tilitarkastustuomioistuimen vastuunvapauteen liittyen. Me tulemme tekemään parlamentin kanssa jatkossakin tiivistä yhteistyötä, jotta tämä erinomainen yhteistyö johtaisi tähän kaikkien peräänkuuluttamaan tulosvastuullisuuteen, koska tulosten aikaansaaminen on kansalaisten näkökulmasta katsottuna kaiken A ja O. Euroopan komission puolesta varapuheenjohtaja Georgieva. Kiitos puhemies ja monet kiitokset parlamentin jäsenille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, mutta myös monille, jotka ovat äh, antaneet panoksensa työhön, joka on johtanut tämän illan keskusteluun. Me olemme kiitollisia teille teidän panoksestanne ja kuten olemme käsitelleet äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, tulemme tutustumaan myös yhtä huolellisesti tähän mietintöön, josta huomenna äänestetään ja teemme kaikkemme suositusten toimenpanemiseksi, koska viime kädessä on tärkeää muuttaa keskustelu teoiksi komissiossa ja jäsenvaltioissa teoiksi, jotka johtavat parannuksiin siinä, miten me käytämme omien ihmistemme veromaksajiemme rahaa. Haluaisin tarttua kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin se, miten voidaan oppia kokemuksista. Täällä monet ovat puhuneet siitä. Se on velvoite. Se on komission velvoite ja tietysti yhteisen hallinnon ohjelmissa myöskin jäsenvaltioiden. Se, että opitaan hyvistä kokemuksista, se, että opitaan huonoista kokemuksista. Ja me haluaisimme kovasti jatkaa tässä hengessä – jotta voisimme määrittää sen, mikä toimii ja hoivata sitä. Koska menestys tuo tullessaan lisää menestystä ja sovitaan sitten siitä, mikä ei toimi, sitä voidaan korjata. Toinen kommenttini oli se metodologian kysymys. Me olemme nyt ajallisesti hyvin ratkaisevassa vaiheessa – me olemme ottamassa harppauksen siihen suuntaan, jossa me pyrimme tasapainottamaan toimeet, jotka liittyvät äh, sääntöjen noudattamiseen, toimenpiteisiin, jotka liittyvät äh, suoritukseen. Kysymys on siitä, että tämä, tässä tuloksen, tulosten kulttuurista, josta olemme täällä puhuneet, tämä ei ole mitenkään yhdentekevä kysymys, eikä tämä ole mikään helppo asia. Äh, suorituksen Äh, hallinnointi on joillakin alueilla helppoa, sitä helppo mitata. Investointien vaikutus pk-yrityksissä ajatellen työpaikkoja ja kasvuun taloudessa on huomattavasti vaikeampaa. Se, miten me tataan sitä, miten äh, maatalous, alue, maaseudun rahasto voi auttaa siinä, miten maaseudun väestö voidaan vetää osaksi kansallista taloutta ja EU-taloutta on vielä vaikeampaa. Ja aina on olemassa riski siinä, kun siirrytään kohti tulosbudjetointia, että me suuntaamme rahat siihen, mitä on helppo mitata sen sijaan, että kiinnittäisimme huomiota siihen, mikä on ihmistemme kannalta ja taloutemme kannalta tärkeintä. Ja tässä hyvin lämpimästi sanoisin, että pidän hyvänä sitä, että tuomioistuin yhdessä parlamentin kanssa ja yhdessä jäsenvaltioiden neuvoston kanssa pyrkii tarkastelemaan tätä tulosta suoritusta ja me pyrimme tekemään asiat hyvin niin, että niistä olisi hyötyä meidän talouksillemme. Jos emme toimi hyvin, se on häpeäksi. Meidän pitää tehdä hyvää yhteistyötä, meidän pitää saada oikeaa metodologiaa sitä, se on varmistettava. Ja tästä täytyy tehdä ö, oppimiskokemus, joka on yhteinen. Kolmeinen, kolmas viimeinen kommentti niin niille, jotka ovat puhuneet hyödyistä, joita eurooppalaisilla varoilla saadaan. Ne ovat valtaisia. Kävin Latviassa muutama päivä sitten ja siellä Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Latvian parlamentista kertoi, miten Latviassa ei enää voitaisi enää tunnistaa kouluja, jotka ovat aiemmalta ajalta nykyaika, koulut ovat nyt nykyaikaisia ja niissä on, ne ovat energiatehokkaita, niitä on 800. Ne ovat ilo lapsille, ne on rakennettu EU-rahoilla. Latvia on nyt saanut paremmat yhteydet, sillä on nykyaikainen lentoasema, joka pystyy käsittelemään enemmän liikennettä. Ja eh, Siguldan kaupungissa ei enää voisi tunnistaa katuja ja maaseutua, koska investoinnit maaseudun kehitykseen ovat tehneet kaupungista nykyaikaisemman ja kaupungista on tullut parempi paikka elää. Ja minulla on ollut samoja kokemuksia omassa maassani, joten kun me puhumme Euroopan budjetista, totta kai 4,7 prosenttia on virhetaso. Murtoosa siitä on petoksia, mutta 95,3 prosenttia varoista on käytetty tuloksellisesti. Ja meidän on huolittava siitä, että budjettimme tuloksellisuus on niin voimakasta kuin mahdollista. Ja Rova Gressle, se mitä te olette tehnyt on erittäin selkeää, erittäin ammattitaitoista. Samoin myöskin varjoesittelijöiden ja muiden esittelijöiden. Me olemme kiitollisia ponnisteluista, joihin te olette ryhtynyt. Ja nyt minä vien viestin takaisin kollegoille komissioon. Tämä on hyvin selkeä, yksinkertainen sitoumus. Varoja pitää käyttää paremmin. Kiitos. Kiitos, rouva komission jäsen. Ja nyt neuvoston puolesta ministeri Janis Reins. augstgadātie klātesošie vēlreiz paldies ka Paljon kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Käymämme keskustelu on osoittanut, että olemme kaikki yhtä lailla huolissamme lukuisista ongelmista. Meidän on luotettava tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Paljon työtä on edessämme. toteaisin, että jokaisen on kannettava oma vastuunsa. Kun puhutaan neuvoston ja parlamentin talousarvioon vastuuvapaudesta, niin saanen korostaa sitä, että neuvosto toimii velvoitteidensa mukaisesti – eli 319 artiklan mukaisesti. Me olemme valmiita keskustelemaan siitä, miten neuvosto ja parlamentti voisivat tehdä parempaa yhteistyötä. Me olemme kuulleet, mitä parlamentti totesi päätöslauselmassaan 30. päivä lokakuuta 23. helmikuuta järjestetyssä kokouksessa kollega Gresle totesi, että Latvian virhetaso on yksi alhaisimmista alle yhden prosenttiin Ymmärrän toki, minkälaisia huolenaiheita teillä on näihin virheasteisiin liittyen. Tämä on neuvostonkin mielestä valitettavaa ja tästäpä syystä suosittelemmekin, että ryhdymme ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Saanen lisätä tähän liittyen vielä sen verran, että monet täällä puheenvuoroissaan totesivat, että nyt Kyse on aikaisemmasta suunnitteluajasta. Jatkossa pitäisi käyttää tiukempia valvontamenetelmiä hyödyksi, siis vuosina 2014-2020 välisenä aikana, ja se johtaisi alhaisempaan virhetasoon. Lopuksi vielä toteaisin, että EUn talousarvio on tärkeä väline yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Me kaipaamme tuloksia, me kaipaamme kasvua, työpaikkoja ja investointeja. Me kaipaamme vahvaa yrittäjyyttä, ja lisääntyvää ja kasvavaa kilpailukykyä. Meillä ei ole varaa siihen, että unionin varoja tuhlataan. Meidän pitää olla kansalaisen edessä, veromakseen edessä tilivelvollisia. Meidän on valvottava, miten unionin varoja käytetään ja meidän on parannettava menettelyjä varoja käytettäessä, jotta toivotut tulokset toteutuisivat. Arvoisat edustajat, hyvä puhemies, oikein paljon kiitoksia. Mistä minister? Kiitos herra ministeri. Ja nyt kiitos myös esittelijöille. Ja puheenvuoron saa ensin esittelijöistä rouva Ingeborg Gressle. Herra puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, kiitos selkeistä sanoista. Ja tulemme kyllä katsomaan, että pidätte sananne. Me olemme kiitollisia siitä, että olette tullut tänne. Tätä tehtävää ei ole ottanut jokainen neuvoston puheenjohtaja valtio ottanut hoitaakseen. Te olette myös sanonut, missä voimme luottaa teihin. Tulemme luottamaan teihin ja myöskin teidän seuraajinne. Siksi tämä on hyvin voimakas viesti, jonka Latvia puheenjohtajavaltiona tässä lähettää. Kollega Kadenbachille ja muille, jotka puhuivat äh, Timfusta, kukaan ei ole vaatinut, että apu Timtulle äh, leikattaisiin. Me vain vaadimme, että tapahtuu viimeinkin väestönlaskenta, jotta tiedetään kuinka monta ihmistä siellä on. Jos katsotaan YK pakolaiskomissaarin äh, raporttia nämä luvut puuttuvat. Tätä on arvosteltu. Me haluamme katsoa, että apua annetaan todella olemassa oleville ihmisille. Me haluamme tietää, keitä siellä on. Kukaan ei ajattele. On todellakin pahantahtoista se, miten tulkitaan sitä, mitä mietinnössään. Kukaan haluaa leikata tätä. Mutta me voi rakentaa apua lisää ennen kuin tiedämme, kuinka monta pakolaista on. Pakolaiset, jotka siellä on hirvittävissä olosuhteissa – Näille pitää antaa EU-tukea, mutta siellä on kuitenkin väärinkäytetty tätä apua menneisyydessä. Menneisyydellä me kiinnitetään huomiota. Komissiosen Georgivan kanssa olemme käyneet ajatusvaihtoasiasta ja siksi myöskin ekopääosasto on käynyt tutustumaan tilanteeseen paikan päällä. Ja me osoitamme tällä sen, että teemme suuren palveluksen pakolaisille. Minä tuolla pyytäisin hylkäämään tarkistuksen 27. Se ei auta avussa, asiassa itsessään, siitä ei ole apua joten se ei todellakaan ole mikään palvelus meille. Se, tässä väännetään asiat väärään valoon. Haluaisin sanoa, että palaan takaisin tähän pääongelmakaan yhteinen hallinto. Tarvitaan todella selkeitä, uskottavia menettelyjä, tarvitsemme valvontajärjestelmää, uskottavia lukuja. Komission täytyy ottaa vakavasti ne varaukset, jotka me olemme lausuneet. Maksujen täytyy johdonmukaisesti olla keskeytettyjä. Arvo, Eurooppalaista lisäarvoa pitää tutkia toimenpiteissä ja painopisteen täytyy olla tuloksissa ja tätä tulee vaatimaan myöskin tulevina vuosina. Kiitos. Eh, Kiitos. Ja nyt on vuorossa Rova Labajevaa. Olkaa hyvä. Eh, Herra puhemies, paljon kiitoksia. Olen erityisen iloinen siitä, että vastuuvapausprosessi ei pääty huomenna. Se on pitkä prosessi. Kehitysrahaston kysymykset liittyvät myöskin tulevaisuuteen. Pidän sitä hyvänä asiana. Kertomuksessamme todetaan, että me tarvitsemme selkeän ja avoimen määritelmän kehitysrahaston tulevista prioriteeteista. Muutama seikka. Mitä tulee rahoitusvälineisiin, niiden pitäisi olla vertailukelpoisia suhteessa niihin, joita käytetään MFFssä vuoteen 2020 asti. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tehokkuutta ja avoimuutta on lisättävä. Toisaalta taas, mitä tulee vastaanottaviin maihin, niin meidän pitäisi huomioida kyseessä maissa vallitseva riskitaso. Kolmanneksi ehdotan seuraavaa kehitysrahastosta pitäisi tulla yksi keskeinen osa unionin budjettia ja se pitäisi olla joustavampi, jotta varoja voidaan käyttää nopeasti tilanteen niin vaatiessa. Ja kiitos kuuluu tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle yhteistyöstä. Kaikki kaikkiin kysymyksiin ja olen saanut vastauksen ja kiitokset myöskin Kontin sihteeristölle sekä kiitokset ALDE-ryhmälle ja omalle tiimilleni ja kaikille kollegoillemme, erityisesti kollega Greslelle. 52 mietintöä on esitetty, eli oikeastaan mietintö per viikko, joten meidän tulisi meidän pitää käsitellä nämä hyvinkin lyhyessä ajassa, joten kyllä tässä on valiokuntatasolla tehty paljon tärkeää työtä. Oikein paljon kiitoksia varjoesittelijöille yhteistyöstä. Tarkistuksia ei ole jätetty laisinkaan tekstin lopulliseen versioon. Tämä on mielestäni erinomainen asia. Kiitoksia. Uh, ah, eh, now, Puhemies, komissaari, äh, arvoisat äh, jäsenet, äh, muutama sana nyt vastatakseni ehkä tai tukeakseni aikaisempaa puheenvuoroa, joka koski Euroopan parlamenttia ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelle 2013. Ei kyllä meidän täytyy tuohon Lux-palkintoon liittyen edelleenkin tukea Lux-palkinnon myöntämistä sen hän suhteen kamppailtiin pitkään. Ja sen kautta meillä on mahdollisuus tuoda esiin kaikkia erikoisuuksia, joita yhteiskuntimme kätkeytyy. Ja siksi mielestäni kulttuurin esiin tuominen on tärkeää. Toivoisin myöskin, että tukisit eurooppalaista, eurooppalaisen historian taloa Jotkut toisin, täysin päinvastoin haluavat päästä eroon koko hankkeesta, mutta jolle ei ole historiaa, ei ole tulevaisuuttakaan, ja siksi mielestäni Euroopan historian taloa on syytä tukea. Ja vielä kolmas kommentti herra Valli, Vallin kommentteihin liittyen. Hän totesi, että säätiöiden ja poliittisten puolueiden tukeminen pitäisi lopettaa tykkänään. Ei, tämähän on demokratia. Ei tässä ole kysymys jostain yksittäisestä paikallisesta poliittisesta liikkeestä, niin kuin ehkä teidän liikkeenne on. Me olemme kansainvälisiä ja, ja meidän keskustelumme ylittävät kyllä paikallisen talo, tason. Me pyrimme eh, tällä tavoin eh, elävöittämään demokratiaa ja, ja nimenomaan eurooppalaista demokratiaa. Ja vielä herra Darnusin kommentteihin haluaisin eh, palata. Uskoakseni täällä todettiin, että populistisia mielipiteitä esitettiin ja ne pitäisi kokonaan jättää väliin. Toisaalta taas herra Kirkhop esitti aika tekopyhiä kommentteja UKIPin suulla. No, avoimuuden lisääminen, sitä peräänkuulutettiin ja niin itsekin tein niin se varmastikin osiltaan toteutuu, mutta tietä on vielä edessä pitkään, niin kuin François Mitterrand aikoinaan totesi. Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä varmaankin jokainen parlamentin jäsen toivoo. Kiitos, edustaja. Nyt herra Vistisen. Take a floor, please. Mr. Vistisen is absent. Mr. Vistisen ei ole paikalla. Tämä merkitsee sitä, että keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna näistä mietinnöistä. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla joka on rouva Marin Chartien mietintö nuorisotyöllisyysaloitteista tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu.